Haluaisin kertoa teille, että tänään ei ole koordinaattoreiden kokousta, koska sitä ei tarvita. Joten kohdat 5 ja 10 esityslistalta jäävät pois. Kohdat 6 ja 7 kuitenkin haluaisin käsitellä tänään aamupäivällä, koska herra Lokkegard ei voi olla iltapäivällä paikalla. Joten kaikkien intresseissä on, että työskentelemme tänä aamuna nopeasti. Olette saaneet pöytäkirjan kokouksesta 28. toukokuuta. Jos teillä on huomioita, ottakaa ne esille ennen kokouksen loppua. Kroatiaa, Viroa, Maltaa, Ruotsia ja muutamaa muuta kieltä ei tulkata tänä aamuna, mutta suurin osa kielistä on saatavana. Ehkä lyhyesti lainsäädäntökysymyksistä, jossa olemme mukana. Ensinnäkin Erasmus Plus kolmikantaneuvottelut. Se ei enää ole Erasmus for all, vaan Erasmus Plus. Ensimmäinen oli väärin, toinen on oikein. Mehän keskustelimme tästä jo viimeksi. 17.6. oli viimeiset kolmikantaneuvottelut. Varjoesittelijät ja koordinaattorit saavat nyt korjatun tekstin sitten 16.17.9. valiokunnan kokouksessa hyväksymme tämän ensimmäisessä käsittelyssä. Toivottavasti nyt sitten seuraatte tässä neuvottelujoukkoa. Sitten lokakuussa ennallisesti ensimmäisellä täysistuntoviikolla hyväksymme sitten koko tekstin. Meidän ongelmamme on, että Komissio pohjaa budjettiehdotuksensa Erasmus for Alliin, eli tässä ei nyt ole aikaan otettu huomioon kolmikanta neuvotteluja, koska se ei ole vielä lainsäädäntöteksti. Joten komission täytyy tehdä tässä yhteydessä vielä muutoksia. En hyväksy sitä, että komission tekstissä ei ole omaa nuorisokappaletta, niin kuin kolmikantaneuvottelussa sovittiin, joten meillä tulee vielä olemaan riitaisa kokous tänään. No sitten Creative Europe. 25.6. oli viimeiset neuvottelut. Siellä edistyttiin hyvin. Ja tänään kokouksen päätyttyä pidämme varjoesittelyiden kanssa vielä kokouksen suljetuin ovin. Yhdestä kohdasta täytyy vielä neuvotella ja sitten ilmoitamme tästä neuvostolle ja komissiolle niin, että sitten syyskuussa voimme jatkaa tästä nopeasti. Sitten Europe for Citizens-hanke. Tämähän on vain hyväksymismenettely Siksi meidän täytyy odottaa, että tiedämme kuinka paljon rahaa meillä on käytettävissä. Te tiedätte kaikki, että me saamme 23 prosenttia vähemmän. Tämä on aika järkyttävää. Ja valitettavasti me emme kuitenkaan voi mitään muuttaa. Tämä on siis vain hyväksymismenettely. Meidän täytyy nyt vain niellä kitkerä kalkki. No niin, tässä puheenjohtajan ilmoitukset mutta näihin me menemme sitten myöhäisemmässä vaiheessa. Nyt toivotan tässä yhden neljästä ministeristä tervetulleeksi Liettuasta. Herra Sarunas Birutis, hän on Liettuan kulttuuriministeri. on tietysti aina vaikeaa, kun puheenjohtajuusneuvostossa vaihtuu ja nyt sitten pitäisi selittää, mitä seuraavan kuuden kuukauden aikana tapahtuu ja siitä sitten vielä kaksi kuukautta on lomaa. Mutta totta kai tässä puheenjohtajavaltio sai paljon asiakirjoja edelliseltä puheenjohtajavaltiolta. Likaisen työn muut ovat hoitaneet ja te sitten saatte kantaa hedelmät. Tämä on mielestäni hyvä ja toivon, että te myös sitten tuette meitä näissä muutamassa avoimessa kohdassa. En tässä mene nyt sen enempää enää yksityiskohtiin. Annan kulttuuriministeri Birutisille puheenvuoron. Eli se, mitä hän haluaa kertoa meille seuraavasta kuukaudesta. Olkaa hyvä. Vielen Dank, sehr geehrte Präsidentin. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Members uh, of a committee, dear friends, colleagues, I like to say colleagues. Hyvät valikoinen hyvät kollegat, sanon nyt kollegat, koska jonkin verran aikaa elämästäni olen täällä parlamentissa viettänyt ja Here. mielelläni olen täällä uudestaan puhumassa teille. Some words about our presidency about our aims. Kerron puheenjohtajakautemme tavoitteista ja jos teille sopii, nyt siirryn käyttämään liettua ja kerronkin miksi. Ehkä tiedättekin, että liettuan kieli on yksi vanhimmista elävistä kielistä, joka on varsin lähellä sanskritin kieltä. Joten käyttäkää tilaisuutta ja kuunnelkaa tätä kieltä. Koska ette, täällä ei ehkä ole liettuosa jäsenet tässä valiokunnassa. Arvoisat valiokunnan jäsenet, haluaisin esitellä teillä Liettuan ö, prioriteetteja. kad pirmininkaimas yra didelis iššūkis mūsų valstybei ir tuo pačiu metu Tämä on suuri haaste valtiollemme ja samanaikaisesti tämä on hyvä tilaisuus antaa oma panoksemme vahvalle kilpailutukselle Euroopalle. Seuraavan kuuden kuukauden aikana me tulemme keskittämään huomiomme rakentaviin neuvotteluihin toimielinten jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan saavuttaa mahdollisimman hyviä tuloksia kaudella. Me pyrimme varmistamaan, että lainsäädäntöprosessi etenee ja toimimme hyvänä välittäjänä. Haluamme ottaa kaikki osapuolet mukaan. Vain yhdessä toimimalla voimme saavuttaa tärkeitä tuloksia. Me ymmärre, ymmärrämme, mikä tärkeä rooli Euroopan parlamentilla on tämän päivän päätöksenteossa ja ymmärrämme senkin, että sekin edustaa yli 500 miljoonaa kansalaista. Tämän takia me pyrimme rakentavaan, tuottavaan, kaikkia osapuolia hyödyttävään yhteistyöhön. Haluaisin nyt tässä yhteydessä kiittää kollegoja Irlannista heidän tekemästään työstä ja saamistaan tuloksista, kun on neuvotteltu uuden sukupolven ohjelmista kulttuurialalla ja samoin audiovisuaalisella alalla. Me tulemme pyrkimään täytäntöön, me haluamme täytäntöönpanna vielä uusia toimia, niin kuin on määritelty kolmen puheenjohtajan välillä. Me tulemme keskittymään toimiin, joilla saadaan palautettua uskottavuutta EU:hun ja sen talouteen niin, että voidaan myös myötä vaikuttaa kasvuun ja työpaikkojen luomiseen. Me tulemme syventämään sisämarkkinoita ja varmistamaan myös rahoituksellisen vakauden EU:ssa. Uskottava, kasvava, avoin Eurooppa, tämä on päätavoitteena Liettuan puheenjohtajakaudella. Kulttuurin ja luovuuden rooli kun pyritään näihin tavoitteisiin, on myös olennaisen tärkeää. Tämän takia se, että kun vahvistetaan kulttuurisektorita, varmistetaan osallistava, kestävä kasvu, niin tämä on minulle yksi selkeä prioriteetti. Kulttuuri ei riipu muista alueista. Kulttuuri ja luovuus antaa suoran panoksensa sille, että voidaan luoda parempi, vahvempi yhteiskunta Kulttuurinen aktiivisuus ja osallistuminen antaa meille mahdollisuuden ilmaista itseämme, me voimme paremmin ymmärtää ja tuntea muita ihmisiä ja kehittää myös kulttuurisia taitojamme ja erityispiirteitämme. Kulttuuri on pohja yhteisöllisyydelle ja monimuotoisuudelle. Kulttuuriin perustuva luovuus on tämän päivän taloudessa yksi moottoreista. Kulttuuri ja luovat sektorit kehittyvät varsin nopeasti, nopeammin kuin muut talouden alat. Kyseinen sektori tarjoaa yli 7 miljoonaa työpaikkaa EU, Euroopassa, 6 prosenttia BKTstä, toisin sanoen. Me ehdoitta tuemme 18. kesäkuuta päätöslauselma, jonka tämä valiokunta hyväksyi. Aiheena oli kulttuuri- ja luovan sektorin merkitys sosiaaliselle ja taloudelliselle kehitykselle EU:ssa. Tässä tarvitaan myös sopivat taloudelliset välineet kaikkea tätä tukemaan. Olemme tyytyväisiä, että olemme samoilla linjoilla näissä kysymyksissä. Meidän pitää vahvistaa kulttuurin merkitystä, kun pyrimme saavuttamaan tämän päivän moninaisia haasteita ja meidän pitäisi varmistaa yhteen toimivuus kulttuuripolitiikan ja muiden EU-politiikkojen välillä, jotta voidaan saada aikaan älykästä kestävää kasvua. Olen erittäin iloinen siitä, että kulttuurivaliokunnan puheenjohtaja tulee osallistumaan tapahtumiin Vilnassa. Siellä tulemme keskustelemaan mainitsemistani asioista. Arvoisat parlamentin jäsenet, meidän puheenjohtajakaudellamme pyrimme varmistamaan, että yhteistyö toimii parlamentin kanssa, kun tehdään uusia päätöksiä, saadaan uusi ohjelma kulttuuripääkaupungeille vuodelle 2023, jotta voidaan varmistaa sujuva jatkuminen yhdessä kaikkein tunnetuimmassa hankkeessa EU:ssa, joka myös kansalaiset hyvin tuntevat. Kulttuuriministerit saivat yhteisymmärryksen tästä asiasta toukokuussa ja me haluaisimme ilmaista kiitollisuutemme valiokunnalle sen antamista kommenteista ja lausunnoista. Sen jälkeen kun olemme tutkineet asiaa, voimme todeta, tai tutkineet näitä kantoja, voimme nähdä, että kantamme ovat varsin lähellä toisiaan. Me tulemme jatkossakin olemaan läheisessä yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa, jotta voidaan löytää yhteisiä kantoja ja varmistaa, että ohjelma tulee voimaan mahdollisimman nopeasti. Ja maat, kuten Irlanti ja Kroatia, voivat alkaa tarvittavat prosessit tämän vuoden lopussa. Tulemme kiinnittämään myös suurta huomiota muihin lainsäädäntöprosesseihin. Puheenjohtaja mainitsi ongelmia joita rahoituksessa on kulttuurin alalla, mutta me pyrimme kuitenkin varmistamaan, että erilaisiin, erilaisiin toimiin voidaan sujuvasti siirtyä. Ensi vuoden alusta lähtien puhun Creative Europe-ohjelmasta, miten tuetaan kulttuuria ja luovaa sektoria ja samoin Euro- kansallisten Eurooppa-ohjelmasta. Olemme erittäin tyytyväisiä, että voimme tehdä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa myönteisessä hengessä Luova Eurooppa-ohjelman neuvottelut ovat lähes loppuvaiheissaan ja me toivomme, että tulos täyttää parlamentin odotukset, samoin neuvoston odotukset ja vieläkin tärkeämpää on, että kulttuurisektori tulee olemaan tyytyväinen tulokseen. Kulttuuri- ja audiovisuaalinen sektori ovat erittäin tärkeitä, kun välitetään ajatuksia ja ide- äh, arvoja, jotka ovat meille tärkeitä neuvoston ja parlamentin yhteistyön ansiosta pystyimme voittamaan erimielisyydet ja löytämään oikeita ratkaisuja. Pian neuvosto tulee virallisesti ottamaan yhteyttä parlamenttiin ja pyytämään, että kansalaisten Eurooppa-ohjelma parlamentissa hyväksyttäisiin. Emme ole kovinkaan tyytyväisiä siihen, että budjettia on leikattu tässä ohjelmassa – Kuitenkin edelleenkin olen aika optimistinen. Uskon, että ohjelmaa tullaan toteuttamaan käytännössä onnistuneesti ja pystymme tekemään myös innovaatioita. Nämä ohjelmat ovat tärkeitä yhteiskunnallemme ja toivon, että ne tullaan täytäntöön panemaan. Rouva puheenjohtaja, arvoisat esittelijät, Markus Kuria, Silvia Kosta, herra Hannu Takkula, arvoisat valiokunnan jäsenet. Puheenjohtajavaltio Liettua vilpittömästi haluaa kiittää teitä rakentavasta, hyvästä yhteistyöstä. Mitä tulee uusiin aloitteisiin kulttuurin alalla, me tulemme johtavan neuvotteluita koskien ehdotusta, jonka komissio on tehnyt. Se hyväksyttiin 30. toukokuuta. Aiheena on direktiivin tarkistus ai, joka koskee kulttuuriteosten palauttamista jäsenvaltioihin. Me pyrimme löytämään tästä yhteisen kannan marraskuussa neuvostossa. Me toivomme, voi, että voimme tehdä teidän kanssanne yhteistyötä näissä kysymyksissä. Minä olen iloinen, että Audiovisuaalisella sektorilla Irlanti, Liettua tulee neuvottelemaan audiovisuaalista sektorista ja uudesta teknologiasta, jotka vaikuttavat alan Aivan erityistä huomiota tullaan kiinnittämään hybridi-televisioon. Olen erittäin tyytyväinen, että parlamentti jo hyväksyi aiheesta päätöslauselman viime torstaina itse asiassa. Päätöslauselma hyväksyttiin ja tämä tulee olemaan pohjana myös neuvoston keskusteluille. Sitten eri asiasta vielä haluaisin onnitella esittelijää Petra Kammerveltia. Hän esitti erittäin hyvän arvioinnin ympäristöstä ja säädöksistä, joita on ehdotettu. Liettua haluaa taata median moniarvoisuuden ja vapauden uudessa tilanteessa. Me haluamme kuunnella kaikkien sidosryhmien kantoja ja pyrimme koordinoimaan toimintaa EU-tasolla mahdollisimman hyvin. Tästä asiasta tullaan keskustelemaan epävirallisessa ministeritason kokouksessa toinen lokakuuta. Kokous pidetään Vilnassa. Liettua on myös valmis aloittamaan keskustelut siitä, miten voidaan ja- jakaa digitaalista sisältöä ja minkälaisia haasteita tähän liittyy. Erityisesti kiinnitään huomiota elokuva-alaan. Arvoisat valiokunnan jäsenet, olen iloinen, että meillä on tilaisuus nyt esitellä teille puheenjohtajakautemme prioriteetteja. Me tulemme pyrkimään tavoitteisiimme läheisen yhteistyön kautta teidänkin kanssanne. Me tiedämme, että aivan erityisiä tuloksia meiltä odotetaan ja me olemme valmiit käärimään hihat ylös. Haluaisin vielä ottaa esille yhden toisen seikan, kulttuuri- ja taideprojektit. Puheenjohtajavaltio tulee esittämään esittämään eri tapahtumia eri kaupungeissa, Brysselissä, Gentissä muun muassa. Samoin pidetään näyttelyitä, samoin Strasbourgissa pidetään eh, näyttely ja muunlaisia tapahtumia tullaan järjestämään. Toivomme voivamme esitellä omaa maatamme teille ja tämä osoittaa minkälainen vahvuus ja voima kulttuuriin liittyy, koska kulttuuri on tekijä, joka meitä kaikkia yhdistää. Minä toivon, että teillä on aikaa vierailla tutustumassa näihin eri tapahtumiin ja näyttelyihin ja olen iloinen, jos tulevan puolivuotiskauden aikana monet teistä pääsevät myös Liettuaan käymään tutustumaan maahan. Minä toivon, että meidän työmme tulee olemaan tuloksellista ja kannattavaa. Haluaisin kiittää teitä myös teidän osoittamastanne huomiosta. Ja nyt puheenjohtaja olen valmis vastaamaan valiokunnan jäsenten esittämiin kysymyksiin. Tulevaisuudessa myös erittäin mielelläni tulen palaamaan valiokuntaan uusia keskusteluja varten. Kiitos. Äh, Kiitos, herra ministeri. Täällä on valtava puhujalista jo. Rouva Tryppel ensin, varapuheenjohtaja. Äh. Kiitokset Liettuan kulttuuriministerille tästä esityksestä. Haluaisin ensin puuttua talouskysymyksiin. No, ehkä vaihdankin englantiin, se on kaikille helpompi ymmärtää. That you are uh, not happy. Sanoitte, että ette ole tyytyväinen monivuotiseen rahoituskehykseen, ennen kaikkea mitä se tarkoittaa meidän budjetillemme. No, minä olen todellakin tyytymätön, annan tässä joitakin numeroita, kun keskustelimme komission jäsen Vasiljun kanssa Creative Europeista. Siinä kulttuuri ja media piti yhdistää ja luvattiin, että lisämäärärahoja tulisi 37 prosenttia, mutta siitä ollaan nyt hyvin kaukana. Tämä ei mielestäni ole hyvä kehitys, koska te tiedätte, miksi kulttuuri on niin tärkeää Euroopan unionin kehitykselle. vuoden 2014 budjetti on pienempi kuin edellisvuoden. Sitten Europe for Citizens. Siinä tehtiin 23 prosentin leikkaus ja tämä on todellakin poliittisten tavoitteiden vastaista. Ja kysymys kuuluukin, me kyllä taistelemme budjetista vuodelle 2014, niin minä haluaisinkin tietää, että onko Liettua puheenjohtajavaltiona korottamaan budjettia ja kiinnittämään huomiota vuoden 2014 talousarviossa tiettyihin painopistealueisiin, koska me saimme poliittisia lupauksia kulttuurin suhteen ja Europe for Citizen suhteen. Kiitos. Herra Boris. E, bardzo dziękuję za to e, doskonałe e, przedstawienie. Paljon kiitoksia tästä erinomaisesta esityksestä. Minä olen Liettuan puheenjohtajakauden fani ja peukut pystyyn. Vuosisatoja olemme olleet yhdessä. Olimme yksi Euroopan suurvalloista – joten toivon teille menestystä. Kuten tiedätte, Euroopan parlamentti on päätänyt, että kulttuuri- ja audiovisuaalinen sektori on suljettu pois kauppaneuvottelusta Yhdysvaltojen kanssa, mutta haluaisin, että ministeri näyttäisi merkkiä, että nämä alueet todella on suljettu niistä neuvottelusta pois. Me haluamme suojella kulttuuria, amerikkalaista vaikutusta ja sitä vuoristorataa vastaan, joka sieltä tulee. Joten haluamme, että ministeri pitää huolta tästä sitoumuksesta. Mitä Luova Eurooppa, Creative Europe-ohjelmaan tulee, se pitäisi lanseerata mahdollisimman nopeasti. Ja jäsenvaltioiden tasolla sitä pitäisi edistää kunnolla. Ja kun kaikki jäsenvaltiot kantavat kortensa kekoon, ottaa huomioon, että budjettivarojen osuus on aika pieni. Ja toisaalta me olemme erittäin halukkaita edistämään tätä teemaa ja ohjelmaa Keski- ja Itä-Euroopassa – ja sitten audiovisuaaliseen sektoriin. Vetoaisin ministerin, että kiihdyttäisitte elokuvien digitalisointia Euroopassa. Tämä analoginen filmin aika on loppumassa, olemme siirtymässä digiaikaan. Ja 50 prosenttia elokuvateattereista toimii vielä analogiselta pohjalta, jos eivät ne saavuta kehityksen kärkeä, ne joutuvat sulkemaan. Tämä on asia, jota olemme ennenkin käsitelleet. Danke, Jean-Marie Cavada. Kiitos, Jean-Marie Cavada. Merci, Kiitos puheenjohtaja. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluan sanoa, että on mukavaa, että olette tullut tänne, arvoisa ministeri, ja voidaankin toivoa, että näinä taloudellisten rajallisina aikoina te pystytte kuitenkin puolustamaan kulttuuria ja myös niin, että talous ja resursseja saadaan. Haluaisin tarttua myös tilaisuuteen ja sanoa ehkä monienkin nimissä täällä, että Liettuan puheenjohtajuus on erittäin miellyttävä merkki ja se on kunnianosoitus te, teidän maatanne ja kansanne kohtaan, joka niin pitkään oli sorrettuna, valvottuna. Sieltä sitä kuunneltiin ihmisiä ja karkotettiin. Mehän tiedämme tämän historian hyvin ja jos on joku sellainen maa, joka tietää, mikä on kulttuurinen vapauden arvo, niin te kyllä kuulutte, niin kuin jotkut muutkin maat, jotka ovat täällä edustettuina, vaikka tässä naapurini herra Boris niin te tiedätte, mistä on kysymys. Ja juuri kulttuurin kautta voidaan löytää vapauden, rohkeuden juuret ja voidaan puolustaa huolimatta sorrosta omaperäisyyttä jossa kulttuurisesti, niin kuin te omassa maassanne teitte tämän päivän maailmassa, jossa elämme, kuten tavallista, kulttuuri on niitä sektoreita, joka ensin joutuu kärsimään budjettileikkauksesta. Tämä on varsin klassista ja osoittaa ihmisten keskinkertaisuutta. Kulttuuri aina, anteeksi, historia aina tavallaan toistaa itseään. Olisi hyvä, että huolimatta tästä järjestelmästä, jossa joudutte vastuutanne harjoittamaan, voisitte kuitenkin todella, todella tavalla puolustaa sen takia, mitä juuri sanoin, puolustaa niitä resursseja, joita on annettu kulttuurit tänä vuonna ja tulevina vuosina. Haluaisin vielä lisätä, että minä tuen aivan selvästi sitä, mitä äsken kollegamme Helka Trypel ja samoin herra Boris äsken sanoivat. On sellaisia kohteita, joihin pitää kiinnittää suurta huomiota, aivan erityisesti budjettikysymyksissä. Ja Samoin pitää pystyä, pystyä uudistamaan audiovisuaalista sektoria. Edelleen audiovisuaalista sektorista haluaisin ehdottaa teille kolmen tyyppistä varovaisuuden ja vaativuuden aihetta. Ensinnäkin pitää valvoa sitä, että media on riippumaton ja pitää palottaa järjestykseen ne maat, jotka eivät onnistu tässä tehtävässä. Minulla tässä mielessä aivan erityisesti yksi eteläisistä naapureistanne keskeisessä Euroopassa, jossa asiat ovat toimineet todella vasta, edenneet varsin vastenmieliselläkin tavalla, emmekä ole onnistuneet emmekä ole pystynyt estämään tällaisten pikkusavesien nousua keskisessä Euroopassa. Vielä, arvoisa ministeri, meille on erittäin tärkeää tämän päivän maailmassa, enkä tässä opeta teille varmastikaan mitään uutta, on tärkeää valvoa sitä, että löytyy tasapaino julkisen ja yksityisen audiovisuuden välillä. Täytyy noudattaa yrityssääntöjä ja toisaalta pitää ottaa huomioon valtion toiminta. Sen pitää pystyä tarjoamaan erilaista ohjelmaa julkisella kanavilla. Vielä kolmantena asiana haluaisin korostaa sitä, että on tärkeää saada ottaa liikkeelle investi, investointikapasiteetti julkiseen audiovisuaaliseen sektoriin, jotta voidaan varmistaa sen sisällön erityispiirteet digitaalisessa maailmassa, jossa Eurooppa ei kovinkaan hyvin pärjää verrattuna yksityiseen TV-lähetyksiin. Tähän halusin kiinnittää huomiota ja kiitän vielä tänne tulosta. Merci. Maintenant. Kiitos. Marie-Therese Sanchez-Schmidt. Kiitos, rouva puheenjohtaja herra. Ministeri kuunteli teitä tarkkaavaisesti. Kiitän teitä kovasti ehdotuksistanne. Liettua neuvostossa monta kertaa jo painottanut, että täytyy olla läheistä ja hedelmällistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, että voidaan saavuttaa taloudellista kasvua, luoda lisää työpaikkoja ja parantaa kilpailukykyä. Liettua on ilmoittanut kolme olennaista tavoitta uskottava, kasvava, vihreämpi Eurooppa. tämä on oikein hyvä asia, mutta, herra ministeri, minä haluan, että me etenemme kulttuurisen Euroopan tiellä. Puhutte kasvusta ja äänestitte, täällä on äänestetty mietinnöstä, luova sekti, kulttuurisektorin edistäminen työpaikkojen luomisessa. Minä olen sen tekijä. Nämä sektorit luovat toivoa ja mahdollisuuksia kansainvälisellä tasolla. Kuten sanoin, että niiden BKT-merkitys on 6-7 prosenttia, luvut vähän vaihtelevat. Ja ne, se kasvaa kriisistä huolimatta. Se, tämä on tulevaisuuden alla erityisesti nuorille – ja halusin ottaa nuoruuden esille, jotta mahdollisimman nuorena voitaisiin aloittaa kulttuurinen ja taiteellinen opetus ja koulutus. Ottaa huomioon kulttuurin merkitys Euroopassa. Euroopan talouden osallistuminen osuus, se täytyy tunnustaa, sillä täytyy antaa arvoa, mutta erityisesti sitä täytyy tukea EUn rahoituksella ja politiikalla. En puhu tällä ensimmäisenä, että meitä odottaa uusi budjetti aika. Kulttuuri usein tulee kaltoin kohdelluksi muihin aloihin verrattuna budjetissa, kuten Jean-Marie Cavada. Olen ihan samaa mieltä Helga Truppelin kanssa. Monet meistä ovat tyytymättömiä budjettisopuun, joka kesäkuussa neuvoston kanssa sovittiin, mutta kulttuuria voi tukea myös muin keinoin. Liikkuvuus, verotus, näkyvyys. Oletteko jo pohtineet näitä aiheita onko teillä suope suhtautuminen näihin ja esiin rakennerahastojen teemalla. Ne ovat tukea kulttuuria kentällä. Aluekehitysvaliokunta äänestää tänään säännöistä, jotka äh, koskevat rakennerahastojen täytäntöönpanoa. Äänestän tänä aamuna. Monen on olemme taistelleet, että kulttuuri on, olisi oikeutettu tällaiseen tukeen. Ja todella haluan, että puhuitte tästä teemasta. Merci. Kiitos. Hannu Takkula. So thank you, Chair. First of all, I would like to say... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluaisin tervetä ja Mukava nähdä sinua täällä parlamentissa. Viimeisellä vaalikaudella teimme yhteistyötä ALDE-ryhmässä ja meillä oli hyvä yhteistyöhenki päällä ja minusta tuntuu, että nyt kun olet uudessa tehtävässä, sinä sinut on ylennetty ministeriksi ja minä olen vielä täällä ihan meppinä vaan, eikä mitään suurempaa kehitystä minun urallani, mutta mukava nähdä sinut täällä. Varmasti saamme hyvän puheenjohtajakauden teistä ja kiitän myös loistavasta esityksestäsi. Kollegani jo tekivät hyviä kysymyksiä ja esittäisin tässä vaiheessa vain yhden kysymyksen. Tämä tietysti koskee Europe for Citizens, kansallisten Eurooppa-ohjelma olen sen itse esittelijänä, kuten varmasti tiedät. Olen kovasti huolissani, huolissani siitä, mitä ohjelman kohdalla tapahtuu. Tiedätkin, että sen kohdalla tehtiin massiiviset budjettileikkaukset. Ehdotus oli 229 miljoonaa euroa ja nyt se on noin 160 miljoonaa euroa. Drastinen leikkaus siis. Ja minä tosiaan toivon, että jotakin voidaan tehdä tälle ohjelmalle ja voimme tarttua asiaan tällä puheenjohtajakaudella. Mikäli minä ymmärsin oikein, tämä ohjelmahan on ollut menestystarina ja tätä ohjelmaa tarvitaan ja mielestäni budjetti on nyt liian pieni, jotta saataisiin aikaan niitä asioita, joita tarvitaan. Me tosiaan toivon, että meillä tulee olemaan tilaisuus keskustella tästä ohjelmasta ja voimme löytää jotakin ratkaisuja ja voimme pelastaa tämän ohjelman ratkaisujen myötä. Siinä taisi olla kaikki minulta tässä vaiheessa ja vielä mukava nähdä sinut täällä paikalla ja odotan hyvää yhteistyötä teidän puheenjohtajakaudellanne. Kiitos. Kiitos Hannu, kollega Migalski. Ja może rozpocznę od sprostowania tego, co powiedział Hannu Takula. Kiitoksia. Yksi korjaus tässä aluksi. Hannu sanoi, että hän on täällä vain Euroopan parlamentin jäsen ja äh, valiokunnan jäsen, mutta kyllähän nyt oli hieman vaatimaton. No, kuitenkin kiitokset tästä esityksestä. Mitä nyt sitten tulee yksityiskohtiin? Me todellakin toivomme, että puheenjohtajakausi nyt onnistuu. Sellaiset aiheet, mitä tuemme, ovat sellaisia kulttuurikysymyksiä, jätetty syrjään. Liettuan puheenjohtajakauden aikana tulee olemaan äh, Vilnassa huippukokous, joka koskee itäistä kumppanuutta. No tehän nyt olette maa, joka on erikoistunut näihin kysymyksiin. Teillä on tietotaitoa. Te tunnette tämän EUn itäisen ulottuvuuden. ja myös tunnette yhteistyötä kumppanimaiden maiden kanssa. Nyt teidän täytyisi olla hyvä opettaja aiheissa, jotka tunnette hyvin, ja tämä itäinen ulottuvuus on yksi tällainen aihe. Joten muistakaa tämä itäinen ulottuvuus. Signora Costa. Eh, grazie Presidente. Gentile eh, Ministro, ho ascoltato con molta... Kiitoksia puheenjohtaja ministeri, minä kuuntelin tarkkaavaisesti mielenkiintoista puheenvuoroanne ja myös toivotan puheenjohtajan valtion tervetulleeksi ja toivon kaikkea hyvää ja varmasti toivon, että huomio osoittamanne huomio kulttuuria kohtaan tulee merkitsemään koko kauttanne ja tässä saadaan aikaan uusi lähestymistapa voin vain olla samaa mieltä siitä, mitä kollegani ovat jo sanoneet. Aivan erityisesti olen itse esittelynä Luova Eurooppa-ohjelmasta ja minä uskon, että tämä on mielenkiintoinen aloite. Komissio kuitenkin sanoi, että tullaan lisäämään resursseja innovaatiossa Mm, kulttuuriohjelmissa, koulutusohjelmissa, mutta kaikissa on kuitenkin tehty varsin suuria leikkauksia sitten, kun asia eteni neuvostoon. Ja mielestäni on toimittu ihan suhteettomalla tavalla. Mielestäni komissio on tehnyt näitä leikkauksia väärässä suhteessa. Ajattelen eri ohjelmia. Esimerkiksi piti 30 prosentilla yhtä ohjelmaa lisätä, mutta kuitenkin neuvotteluprosessin aikana neuvottelut ovat edistyneet huomattavalla tavalla, niin olemme kuitenkin voineet nähdä, että ja olemme pyytäneet myös vaikutusarviointeja näistä leikkauksista, miten se vaikuttaa ohjelman toimivuuteen. Siksi me toivommekin, että jos saamme tukea puheenjohtajavaltiolta, niin ensi vuonna saataisiin edes pieniä lisäyksiä budjettiin. Toinen asia oli mukava kuulla, kun sanoitte, että teidän lähestymistapanne perustuu identiteettiin, kulttuuriin, mutta myös talouteen. Mutta tässä toisaalta voidaan toimia vähän skitsofrenisesti. Toisaalta luova Eurooppa ja siitä laadittu vihreä kirja. Nyt kulttuuri on horisontaalisena aiheena perussopimusten mukaisesti, mutta samalla kun ajatellaan näiden leikkauksien lisästi kult- rakennerahastoissa ei enää mainita kulttuuria, tai parlamentti kyllä sai sen sinne takaisin. Kulttuuria pidetään jonkinlaisena huvina vain. Parlamentin piti tässä tehdä tarkistuksia, jotta avaintoimet luovasta sektorista saatiin mukaan. On todella erikoista, että objektiivisiin tavoitteisiin rakennerahastoissa ei oteta kulttuuria tai matkailua. Mistä kuka tahansa voisi ajatella, että olemme tulleet aivan hulluiksi, jos tämän näkisivät. Joten tämä asia kyllä pitää korjata. Sitten toinen asia, tutkimusohjelmat. Sie- niistäkin kulttuurisana vallan puuttui. Ja olen ylpeä, että parlamentti sai humanistiset tieteet ja kulttuuriperinnön takaisin. Joten huomattavasti tarvitaan kyllä uudelleen ajattelua. Ja toivon, että neuvotteluissa, jotka jatkuvat, niin te puheenjohtajavaltoina autatte, että lopputulos tulee olemaan onnistunut. Ja luotamme kovasti puheenjohtajavaltioon, jotta se olisi päättäväinen niin, että voimme käyttää ensi vuoden varoja myönteisemmällä tavalla. Kiitos. Uh, thanks, manager. I would say firstly it's... Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi sanoisin, että hieno juttu, että Liettua on puheenjohtajamaa. Ja viime viikolla Strasbourgin viikko oli historiallinen viikko, koska Liettua tarttuu ruoruihin. Kroatia ensimmäistä kertaa otti paikkansa parlamentissa ja Latvia liittyi euroon. Venäjä varmaan seurasi kiinnostuneena tilannetta. Joten Liettuan puheenjohtajakausi, joka tulee Irlannin kauden jälkeen, minä olen irlantilainen jäsen, joten haluaisin onnitella teitä ja toivotan teille onnea. Teidän näkökohtainen puheenjohtaja on tärkeä. Vaikka tämä on kestoltaan kuusi kuukautta tämä jakso, niin se on neljä työkuukautta, koska tässä on kesälomat ja joulu myös. Joten ministeri on hyvin järkevästi ehdottanut ohjelmaa, joka heijastaa tuota. Minusta se on hyvä merkki budjetin suhteen. voi tehdä parhaan ja olla realistinen. Leikkauksia on. Toivottavasti teette parhaanne, mutta että valtavia vaiheita ei valtavaksi ylijäämiksi voi muuttaa, mutta parhaana voitte tehdä. Perustyö on tehty. Kiinnostava ohjelma. Ja jos saatte sen toteutettua, se on oikein hyvä saavutus. Lopuksi kysymys. Ministeri puhui ministeri Trioista, Irlanti, Liettua ja Kreikka. Missä määrin on yhteistä tai jatkuvuutta Irlannin kaudelta Liettuan kaudelle? Onko tämä virallista vai epävirallista? ja mi, mistä yhteistyö alkaa, mihin se loppuu. Kiitoksia. Sabine Ferhain lopuksi. Kiitos puheenjohtaja, herra ministeri. Ensinnäkin suuret kiitokset tästä mielenkiintoista esityksestä. Kiitoksia kannanotosta, mitä kulttuuriin tulee. Minulla olisi kaksi kysymystä. Puhutte Petra Kammerfeltin mietinnöstä Connected TV on hänen mietintönsä Mehän tulemme seuraavan puolen vuoden, vuoden aikana <clears throat> käsittelemään tätä aihetta. Tämä tai käsitellä myös hieman laajempaa spektrumia. Tästä on myös komission vihreä kirja. Haluaisin tietää, miten te arvioitte tätä asiaa. Voidaanko olemassa olevan lainsäädäntöpaketin eh, ja e-commerce ja telekom paketin kautta käsitellä näitä konvergenssikysymyksiä media-alalla vai täytyykö näitä kysymyksiä olla kenties työstää? No sitten vielä yksi aihe, eli kansalaisten Eurooppa, sehän otettiin täällä jo esille. Tässä on kysymys painopistealueesta. Tähän asti pienilläkin hankkeilla oli mahdollisuus saada tukea. Ennen kaikkea ihmisten kohtaaminen. Pienet hankkeet ovat olleet todella arvokkaita niin, että Euroopan arvoja voidaan välittää kansalaisille. Komissio puhuu lähinnä verkostoista. Mitä sitten näihin suuriin hankkeisiin tulee, keskityttekö te niihin vai tuetteko meitä siinä, että pienet hankkeet, pienet toimenpiteetkin sitten olisivat elinvoimaisia? Kiitos. Madame. Kiitos. Rouva Penerapatou. Si, madame la présidente. Euh, bienvenue à monsieur. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa Liettuasta. Minäkin puhun tästä budjetista. Olen tyytyväinen kuitenkin. Äh, tai siis ei ole kovin hyvä merkki, että kulttuuri kulttuuria kunnioitetaan näin huonolla budjetilla. Tässä antaa merkki siitä, että kulttuuri ei ole mikään lisää koriste. Se voi olla ihan varsinainen taloudellinen tekijä, jonka kautta saadaan aikaan työpaikkoja. Se on tärkeää muistaa. Paljon on jo sanottu ja haluaisin puhua digitaalistamisesta, mitä tulee elokuva- ja muiden audiovisuaalisten teosten uudistamiseen. Tällä on suurta merkitystä elokuvalle ja taideelokuvalle. Pitäisi investoida digitaaliseen puoleen, jotta voidaan näin osoittaa tukeamme elokuvateosta kohtaan. Arvoisa ministeri, te puhuitte siitä, että kulttuuriperintö teoksia palautetaan alkuperämaihin. Miten te näette tämän asian? Tässähän on kuitenkin tavallaan kahteen suuntaan. Toisaalta eurooppalaiset valtiot pystyvät palauttamaan kulttuuriteoksia muualta ja toiseen suuntaan myös on mahdollisuus palauttaa muille maille heille kuuluvia asioita. Mikä teidän strategianne tässä asiassa on? Sitten viimeinen kysymykseni koskee europeanaa en tiedä, kuuluuko se teidän toimialanne, mutta miten te näette tämän digitaalistamis, digitaalistamisprosessin kirjojen kohdalla? Tyydyttääkö se teitä? Ja miten aiotte vähän vauhdittaa sitä, että Euroopassa tulee tällainen väline, joka palvelee kaikkia Euroopassa? No, Kiitos. Minä itse haluaisin tehdä vielä kolme huomiota. Ensin pyytäisin, että kollegat eivät aina puhuisi siitä, että meillä on vähemmän rahaa. Ei se pidä paikkaansa. Meillä on enemmän rahaa kuin viimeisen seitsemän vuoden aikana, mutta meillä on vähemmän rahaa kuin mitä komissio on ehdottanut. Me saamme enemmän kuin ensimmäisissä hankkeita. No ei, ei tietenkään riittävästi, mutta halusin tämän vain sanoa, että sanotaan, että me saamme vähemmän se nyt todellakin olisi väärin. Se ei pidä paikkaansa. No niin, tämä ensinnäkin. Sitten toiseksi. Pyytäisin, että komissio, eh, neuvostelusta tarkistelisi tätä elokuvakysymystä, joka on otettu esille komissiossa. Puolitoista vuotta tätä nyt on käsitelty. Ehkä te voisitte tarkastella tätä. Tämä on väline, joka tulee <clears throat> vahingoittamaan elokuva-alaa todellakin huomattavasti, jos se toteutetaan niin kuin komissio on ehdottanut. No sitten audiovisuaalinen ja kulttuurinen ekskluusio pois jättö, mitä tulee neuvotteluihin USA kanssa, jos tässä nyt kuuntelee komissaari de ryhtiä, niin häntä nyt ei todellakaan tippaakaan kiinnosta, mitä Dublinissa on neuvoteltu. De Yht sanoo, että totta kai me neuvottelemme tästä. Se on aivan törkeää. Eihän voi neuvotella siitä. Dublinin tulos oli, että se jätetään neuvottelujen ulkopuolelle. Ja jos nyt neuvottelun aikana komissio haluaa puhua siitä, niin sen täytyy ensin saada lupa neuvostolta Haluan, että tämä on täysin selvää. Toistan tämän yhä uudelleen ja uudelleen, koska muuten kaikki se, mitä me olemme tehneet ja josta olemme tyytyväisiä <clears throat> ja jossa Ranska meitä auttoi, niin se on sitten kaikki mennyttä. Tässäpä nämä kohdat ja haluaisin, että nyt sitten neuvosto tuon edustaja, herra ministeri, vastaisi seitsemässä minuutissa. Ei tässä nyt niin paljon kysymyksiä ole. En tiedä, tarvitsee varmaan yksityiskohtiin mennä. Kiitos. Visiems už gražius palinkėjimus. Haluaisin kiittää kaikkia onnitteluista ja kysymyksistä, jotka osuivat varsin hyvin naulan kantaan. Haluaisin nyt vastata ja aikaa on annettu seitsemän minuuttia. Huoli budjetista kävi kyllä ilmi puheenvuoroissa, niin kuin tekin sanoitte, puheenjohtaja Trypel, Takkula, Kosta, muut puhuivat asiasta Haluaisin jatkaa siitä, mitä puheenjohtaja sanoi. Meidän ei pitäisi valittaa sitä, että talousarviota on radikaalisti leikattu, mutta jos me puhumme kansalaisten Eurooppa-ohjelmasta, niin täytyy sanoa, että tulos on kyllä paljon pidempi ja se oli meille suuri pettymys. Mutta jos puhutaan Creative Europe, luova Eurooppa-ohjelmasta esimerkiksi, niin voimme nähdä, että ei tilanne nyt niin heikoissa kantemissa ole. Jos katsotaan eri osuuksia ohjelmassa, niin jopa kasvua tapahtuu jollakin alueilla. Ei nyt ehkä kovin niin suurta kasvua kuin olisimme ehkä halunneet nähdä. Meidän pitää todeta, että teidän valiokuntanne panos on ollut huomattava viime vuosina, mitä tulee budjettiin, rakennerahastojen käyttöön kulttuurikysymyksissä. Nämä ovat tärkeitä asioita, mutta kapea näköisyys kulttuurikysymyksissä ja kulttuurin ymmärtäminen kapealla tavalla te- teatterina, taiteena, elokuvana pelkästään politiikkojen ja yhteiskunnassa, missä tämä tulee kaventamaan myös budjettia jos asiaa tarkastellaan näin kapealla tavalla. Siksi meidän pitäisi kaikkien pyrkiä muuttamaan tätä asennetta. Kulttuuri on pohjana joka ikisessä maassa, koska maa rakentuu kulttuurisille arvoille, joita on vaalittu tuhansien vuosien ajan. Kulttuuri on myös vahvuutemme. Tämä on yksi päätekijöistä myös kilpailukyvyssämme. Globaalissa maailmassa voimme tänä päivänä kilpailla tieteen avulla ja kulttuurisen luovuuden avulla. Koulutetut sivistyneet henkilöt ovat meidän vahvuutemme, koska me emme voi kilpailla halvalla työvoimalla – tai muulla vastaavilla kysymyksillä. Siksi haluan jälleen kiittää teitä teidän antamastanne panoksesta viime syksyn aikana, kun käytettiin rakennerahastoja ja näin saatiin hyvä pohja neuvotteluille komissiossa ja neuvostossa. Ja minun täytyy sanoa, että puhuin komissaari Johannes Haanin kanssa viime viikolla – Keskustelimme varsin pitkään ja puhuimme varojen, rakennevarojen käytöstä kulttuurissa. Hän puhui siitä, että puuttuu oikeusperusta, mutta jos me ymmärrämme, miten vaikutetaan sosiaalisiin ja taloudellisiin prosesseihin kulttuurin myötä, silloin kyllä näemme, että oikeusperusta kyllä on ja kulttuurille pitäisi myöntää asianmukaiset resurssit. Ja voisimme myös silloin suhtautua eri tavalla kulttuuriin. Lähestymistapa voisi olla erilainen. Olen samaa mieltä teidän kanssa, että trendiä pitää muuttaa, pitää pystyä muuttamaan asenteita. Puheenjohtajakaudellamme pyrimme keskittymään ja minä henkilökohtaisesti tulen, pyrin keskittymään juuri tähän asennepuolen muutokseen kulttuuriasioissa. Tämä sitten myötä vaikuttaa myös talous, taloudellisiin resursseihin. Sitten herra Mikalski kysyi kulttuuriteosten palautuksesta. Tämä on tärkeä kysymys, mutta meidän kaikkien pitää ymmärtää, että me puhumme tietystä kaudesta alkaen 1993. Varsin usein on spekuloitu poliitikkojen parissa, yhteiskunnallisessa keskustelussa arvoisi niistä, jotka, joita on menetysodan aikana, mutta me emme kuitenkaan nyt tästä puhumme puhumme kulttuuriteoksista, jotka on laittomasti viety vuoden 1993 jälkeen. Sitten vielä yksi asia. Koska tavaroilla, ta, meillä on tavaroiden vapaa liikkuvuus, meidän pitää määritellä täsmällisesti, mikä on tällainen kulttuurinen arvoesine, ja milloin on mahdollista siirtää sitä ja milloin taas on kiellettyä näin tehdä. Eri jäsenvaltioissa on eri tahoja, viranomaiset, jotka ovat vastuussa kysymyksestä ja meidän pitäisi pystyä sovittamaan mm, lähestymistapamme toisiinsa. Sitten vielä yksi asia koskien europeanaa projektas ir šiuo metu. Kirjojen digitalisoinnista on kyse. Tämä projekti on jo vauhdissa ja kaikkein tärkein tämän päivän kysymys liittyy siihen, miten tätä projektia rahoitetaan verkkojen Euroopan välineen kautta. Haluaisin kertoa teille, että puheenjohtajavaltio Liettua on pannut kysymyksen omalle esityslistalleen työryhmä audiovisuaalisista kysymyksistä kokoontui viime maanantaina. Tämä kysymys on erittäin tärkeä. Minä toivon, että parlamentti tukee tässä kantaamme. Euroopan pitäisi saada riittävä rahoitus verkkojen Eurooppa-välineestä. Sitten uuteen kysymykseen. Älykäs TV, hybridi TV. Haluaisin sanoa, että me keskitymme TV-lähetyksiin teknologisena mahdollisuutena. Keskitymme enemmän sisällön jakamiseen verkossa. Jos haluamme yksityiskohtaisesti näistä asioista keskustella, meidän pitää silloin pitää mielessä tietty asioita. Markkinatoimijoiden pitää voida käyttää sisämarkkinoita hyväksi, jotta ne voivat laajentaa toimintaansa ja ta- tarjota palvelujaan. Samalla pitää kuitenkin myös muistaa, mitä arvoja meillä on ja, mit- ja mitä arvoja pitäisi suojella. Jos me puhumme kyseisistä arvoista ja puhumme vapaakauppasopimuksesta USAn kanssa, niin silloin olen täysin samaa mieltä siitä kannasta, että eurooppalaista identiteettiä pitäisi suojella ja meidän pitäisi kiinnittää asian huomattavaa huomiota, koska muiden kulttuurien leviäminen tai tunkeutuminen eurooppalaiseen kulttuuriin, jota kuitenkin on kehitetty tuhansien vuosien aikana. Tämä on aika vaarallinen tendenssi, koska se voi heikentää arvopohjaamme ja meidän pitäisi ajatella, miten voimme vahvistaa oma identiteettiämme tulevaisuudessa. Minulla ei ole aikaa antaa kattavia vastauksia joka ikiseen kysymykseen, mutta panin merkille, kirjasin ylös kaikki ehdotuksenne ja pyrin varmistamaan, että Euroopan parlamentin ääni tulee kuulluksi kaikissa EU-toimielimissä. Kiitos. Äh, Kiitos. Voisiko Puolan koppi jäädä tänne? Täällä on puolalainen kollega, hän ei ymmärrä mitään muuta kieltä. Toivoisin, että te ette nyt lähtisi koko pyytä. Minä todellakin vaadin, että te jäätte molemmat tänne. No täytyy koko ajan vilkulla tonne yläkoppiin. Minähän tässä vallan hermostun. No niin, jääkää tänne. Teitä tarvitaan täällä. Kiitos. Herra Migalskikin tarvitsee teitä, niin anteeksi, minä unohdin teidät kokonaan. Tämä hermostuttaa minun ihan koko ajan kuunnella lainkaan, koska huomasin, että he olivat lähdössä tuolla. No niin, Haluaisin kiittää ministeriä, joka nyt ei tietenkään voinut kaikkiin kysymyksiin vastata, mutta hän on nyt kuitenkin kirjoittanut kaiken ylös. Pohtikaa te yhtiä, tätä elokuvatiedonantoa, sitten joustavuutta. Ehkä te voitte tässä olla avuksi. Sydämelliset kiitokset. Kaikkia hyvää näemme lokakuussa. Thank you.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 Okay. Um, now I have a problem. I don't see... Nyt minulla on ongelma. En näe Puolan kollegoja enää. Minä taistelin heidän puolestaan. No. Onko Mikalski paikalla? So, if I created some problems for you... Jos nyt aiheutin jotain ongelmia, puolalaiset edustajat eivät nyt olekaan enää paikalla. Jos nyt haluatte lähteä, niin voitte lähteä. Pyydän anteeksi. En halunnut nyt sotkea tätä No, jotkut kollegat nyt vähän ovat kummallisia. No niin, joka tapauksessa. Ilman mikrofonia. Education and science. No niin, sitten koulutus ja tiedeministeri. Erasmus Plus pitää saattaa päätökseen. Meillä oli hyvät kolmikantaneuvottelut. Sitten on tämä Rethinking Education jota käsittelemme tänä vuonna, ja sitten uudet teknologiat, ja sekin on varmasti alanne, joten me yritämme olla teidän puolellanne toivottavasti. Te voitte auttaa kollegoja niin, että he saisivat apua työhönsä. Joten teillä on nyt puheenvuoro. Mikä on ohjelmanne seuraavan neljän kuukauden aikana? Olkaa hyvä. Thank you. Kiitos, Rava puheenjohtaja. Hyvät valiokunnan parlamentin jäsenet. Ensiksi haluaisin kiittää teitä mahdollisuudesta esitellä puheenjohtajakauden prioriteetit kulttuurivaliokunnalle Euroopan parlamentissa. On etuoikeus esitellä mahdollisuutemme myös haaste kiittäisin kumppaneitamme Triossa, Irlantia ja tulevaa Kreikan kautta panoksestaan. Ja onnittelisin irlantilaisia kollegoita menestyksekkäästä kaudesta. Aloittaisin asialla, joka on meitä huolestuttanut viimeiset puolitoista vuotta ja josta tehtiin sopimus Irlannin puheenjohtajakaudella. Puhun tästä no, Erasmus Plus-ohjelmasta. Ja nyt puhun englantia. Se on helpompaa kaikille. Kiitän teitä rakentavasta lähestymistavasta, jolla pyritään löytämään hyväksyttäviä ratkaisuja, jotka vastaavat EUn kyky kapasiteettiin. Ja tehokas edistyminen ohjelman puitteissa oli mahdollista ainoastaan siksi, että valitsi erityisen myönteinen ja rakentava il- ilmapiiri. Ja Irlanti teki yksityiskohtaista valmistelutyötä Euroopan parlamenttia ja neuvoston sihteeristä myös, ja totta kai komissiokin. Yksi varakoreperin jäsen kuvasi tätä hyvän toimielimen välisen suhteiden tehokkuuden ja yhteistyön malliksi. Nyt liittoon kaudella on pistettävä palapelin viimeiset palat paikalle ja valmistella uuden Erasmus Plus-ohjelman täytäntöönpanoja, että se voidaan aloittaa ensi vuonna suunnitelmien mukaan puheenjohtajakaudella keskustellaan Erasmus Plus-ohjelmasta Kannasin kokemu kokouksessa osana itäistä kumppanuutta, joka on sen teema, Ja teidän ehdotuksenne välittyvät siihen konferenssiin. Vaikka kokonaisbudjetti ei ole vielä vahvistettu, vaan me ollaan varmoja erinomaisen tyytyväisiä, että loppuluvut merkitsevät reaalisesti merkittävää kasvua verrattuna nykyohjelmien budjettiin. Tämä on merkittävä saavutus niukkojen budjettivarojen aikana ja se budjetti on sitoutunut kasvun tukemiseen ja nuorten tukemiseen tänne poikkeuksellisen vaikeina taloudellisina aikoina. Kun koulutuksesta puhutaan, täytyy puhua, että kaikki täytyy saada laadukasta koulutusta oikean aikaan, joko yleiskoulutus, peruskoulutusta, korkeampaa koulutusta, työpaikalla tapahtuvaa koulutusta tai epämuodosta oppimista. Mutta huomioon, että EU-ssa on taitokuilu suhteessa siihen, mitä yliopistot ja korkeakoulut tuottavat ja mitä teollisuus tutkimus- ja innovaatifoorumit vaativat. Meidän koulutuksen pitäisi olla tehokkaampaa ja laadukkaampaa. Se on päätehtävämpää. Joten laatu ja tehokkuus koulutuksen alueella olevat prioriteettimme. Muita prioriteetteja Kansainvälistäminen, globalisoituminen korkeakoulutuksessa, koulutuksen johtajuus, järjestelmien, virtuaalisten opetusjärjestelmien avoimuus ja strateginen liittoutuma koulutukseen ja sitten avoimu, avoimet resurssit. Korkeakoulutus on avainalue me haluamme edistää akateemista liikkuvuutta ja kansainvälistä yhteistyötä korke- korkeakoulujen välillä. Haluamme parantaa korkeakoulutuksen laatua. Ihan asianmukaista sanoa, että, että eurooppalaisilla korkeakoululla on aika hyvät tulokset kansainvälistymisen suhteen, erityisesti EU-tasolla ja kansallisten akateemisten yhteistyöohjelmien alueella. Vaikka akateeminen liikkumus on Kaik- strategioiden avain aina. Täytyy kannattaa kumppanuuteen korkeakoulutuksessa. Erityisesti täytyy ajatella näitä itäisiä kumppanuusmaita. Tämä lisää tätä kansainvälistä ulottuvuutta ja parantaa opetus- ja koulutuskapasiteettia ja parantaa tiedonsiirtoa. Euroopan on erittäin houkutteleva kohdealue liikkuville opiskelijoille. Meidän täytyy kuitenkin vahvistaa ponnisteluita, lisätä kansainvälistä tietoisuutta korkeatasoisesta koulutuksesta ja kielten monipuolisuudesta. Lähikuukausina tarkastelemme mainittuja asioita – ja odotamme komission tiedonan tuo korkeakoulutuksen kansainvälistymisestä. Me tulemme tekemään joukon johtopäätöksiä globalisoitumisesta, joka tullaan hyväksymään marraskuun neuvostossa Brysselissä. Tämä 2011 kertomus EUn korkeakoulujärjestelmän uudistamista tämä Tökes-mietintö on relevantti ja mielelläni kuulen teidän mielipiteitä tästä. Toinen prioriteetti on johtajuuskoulutuksessa. Varmasti monet ovat samaa mieltä, että voimakas koulun johtajuus on tärkeä laadun ja tehokkuuden määrä ja tärkeä osa koulutuksen onnistumisesta. On totta kuitenkin, että neuvoston tasolla ei ole koskaan ollut aloitteita tästä aiheesta. Eli keskustelemme aiheesta ensimmäistä kertaa neuvostossa. Koulujen johtajuus on tärkeä tekijä, kun muokkaamme oppimis- ja koulutusympäristöjä, lisäämme oppilaiden odotustasoa ja toimme heitä myös vanhempia ja henkilökuntaa ja tuemme korkeata tulostasoa. Tutkimus osoittaa, että johtajuus vaikuttaa määrää 27 prosenttia oppilaiden oppi, oppimistulosten vaihtelusta. Siksi olennaista koulujen johtajilla on mahdollisuus kehittää heidän ammatillisia henkilökohtaisia kapasiteetteja ja ominaisuuksia, niin kun heidän työtehtävänsä koko ajan kasvavat. Nämä asiat tulevat keskusteluun Villassa järjestettävässä konferenssissa, joka painottaa erityisesti johtajuutta äh, sekä peruskoulutuksessa että ammattikoulutuksessa. Keskustelut tulos. Välitetään osaksi neuvoston johtopäätöksiä, jotka tullaan hyväksymään marraskuun neuvostossa, kuten mainitsinkin. Kolmas prioriteetti on ammattikoulutuksen relevanssin lisääminen ja vahvistaminen ja sen avoimuuteen rohkaiseminen. Me haluamme sitä nuorille, mutta kaikille, jotka haluavat jossain vaiheessa uutta ammattipätevyyttä, missä tahansa elämän vaiheessa. Meidän täytyy taata laatua, parantaa työllisyyttä, joten Euroopan täytyy keskittyä ammattikoulutuksen saavuttavat tavoitteen. Lettua tulee työskentelemään ammattikoulutuksen parissa, jotta voidaan tavata, taata se, että työmarkkinoille tulee tarvittavia taitoja, osaamista. Me pyrimme löytämään keinoja parantaa yhteistyötä koulutusmaailman ja työelämän välillä, jotta voisimme täyttämään puheenjohtajan maan tavoitteet jotka koskevat viime viikolla Leipzigissä allekirjoitettua eurooppalaista työharjoittelua julkilausumaa. Meillä on lopuksi hyviä uutisia suostosta ohjelmasta ja uudesta oppimisvälineestä, joka on yhä, yhä suositumpi, mutta joka jättää paljon kysymyksiäkin avoimeksi. Puhun massiivisista online-kursseista, muokseista, jotka ovat tuolle tarjolle, kun informaatioteknologia on kehittynyt. Huhtikuussa 2012, neljä kuukautta sen jälkeen, kun eräs kurssi alkoi tavata näitä valtavia verkkokursseja, yli miljoona opiskelijaa 200 maasta ilmoittautui näille verkkokursseille. Tällaisten ja muiden digitaalioppimismahdollisuuksien suosio yhdistettynä yliopistoiden kiinnostuksen kautta Euroopaan osoittaa, mitä tällä uudella mallilla, tällä avoimien koulutusresurssien alueella on. Ei ole mikään yllätys, että tämä kuuma teema ei ainoastaan koulutustutkijoiden keskuudessa, vaan myöskin politiikassa. Kun näitä resursseja käytetään hyvin, näillä resursseilla on paljon tarjottavaa. intercultural inter communication. They can broaden... Me voimme tarjota pääsyä koulutukseen, kun koulutusta voi ottaa vastaan käytännössä missä tahansa. Näin voidaan tavoittaa suuret määrät oppijoita luomalla myöskin virtuaalisia oppimisyhteisöjä. Voidaan kustannustehokkaasta oppimista tarjota. Ja sehän on yksi pohjohtajakauden prioriteeteista. Me voimme myös edistää koulutuksen innovointia ja uusia metodologioita. Ja näiden kurssien kautta voidaan parantaa oppimisen laatua, mikä on myöskin puheenjohtajakauden prioriteetteja. Tämä on kohdistetumpaa, henkilökohtaisempaa opetusta. Kuten kaikkiin uusiin asioihin, näihin resursseihin liittyy myös paljon haasteita. Traditionalistit, kuten heitä kutsutaan, pelkäävät jopa, että digitaalinen oppiminen loppujen lopuksi korvaa opettajat. Tai että ne voivat lisätä koulutuksen epätasa-arvoa, koska online-opetus, elävä opetu, elävät opettajat ovat vain muutamien etuoikeus. Mutta tosiasia on, että näitä avoimia kursseja on ja niiden kysyntä kasvaa eksponentiaalisesti, joten politiikan tekijöiden täytyy kiireisesti pohtia, miten avoimien koulutusresurssien äh, johtaminen, hallinnointi tapahtuu ja täytyy tarttua niiden herättämiin kysymyksiin. Ministeriöiden täytyy tarttua näihin mahdollisuuksiin ja haasteisiin, joita avoimet oppimisresurssit tarjoavat. Komissio ilmoitti uudesta koulutuksen avaamisaloitteesta koulutuksen uudelleen ajattelupaketin osana viime marraskuussa ja Liettua reagoi tähän järjestämällä tärkeän politiikkakeskustelun EU-koulutusministeriöiden kesken marraskuussa neuvostossa ja katsotaan mitä siitä tulee. Teidän mielipiteenne näistä asioista auttaisivat minua keskustelun ohjaamisessa opetusministeriöiden keskustelussa ja näin löydämme oikeita suuntaa EU-maissa. Rouva puheenjohtaja, kunnianarvoiset valiokunnan jäsenet, nämä ovat koulutusalan aiheita, joita haluan rohkaista. Haluan vilkaista keskustelua seuraavan kuuden kuukauden aikana näistä. Haluaisin myös lisätä, että puheenjohtajakauden ohjelman täytäntöönpanossa pitäydymme Liettuan periaatteisiin. Luotettava, kasvava Eurooppa. Paljon kiitoksia huomiosta. Teidän näkemyksillä on merkitystä ja mielelläni kuulen teidän mielipiteitä ja vastaan kysymyksiin. Ja kuten sanoin, välitän nämä kysymykset eteenpäin monissa kokouksissa ja konferensseissa mitä järjestämme Vilnassa puheenjohtajakauden aikana. Siellä keskustellaan yksityiskohdista. Minulla on ongelma. En tiedä, onko teilläkin tämä ongelma. Nämä massiiviset online-kurssit. Siitä nyt ei ole koskaan keskusteltu. Puhuitte siitä joitakin minuutteja. Voitteko nyt hieman kertoa, mistä rahat tulevat? Mitä tämä MOC tarkoittaa? Mobility Online vai mistä tämä tulee, tämä lyhenne? Olen tässä nyt aivan hukassa. Katselen täällä ympäriinsä, niin näyttävät muutkin olevan. Ja voitteko kuvitella, minä olen esittelijä. Aivan uskomatonta. The Chairman, uh, of course it's... Puheenjohtaja, tämä on uusi juttu, kuten painitinkin kertomuksessani. Uutta ja tulossa olevaa. Nämä muukset tärkeimmät avoimet koulutusresurssit, niitä tarvitsevat amerikkalaiset, jotkut englantilaiset, jotkut aasialaiset, Shanghai, Seoul, Stanford, Etelä-Kalifornian yliopisto, Edinburgh ja muut Englannissa? A lot of uh, uh, courses prepared. Ne, siellä on valmisteltuja kursseja. Luennot käydään netissä. Parhaat opettajat opettavat niitä. Mutta ongelmana tässä on, miten tämä tähän mennessä epämuodollisesti tarjottu koulutusmahdollisuus, nämä taidot, jotka opiskelijat saavat, miten voidaan saada osaksi tätä muodollista osaamisen hyväksymistä, kurssien hyväksymistä. Ja tämän keskustelut neuvostossa liittyvät siihen, miten tällaisella foorumilla tarjottu epämuodollinen opetus voitaisiin saada tunnustettua niin, että se voisi tarvita jotain kurssitodistuksia. Kysymys ei ole ainoastaan tunnustamisesta. Kysymys on myös siitä, miten voidaan tarjota oppimisen laatu, kun sinne istuu tietokoneen kanssa nokakkain. Niin tähän liittyy ongelmia. Aloitamme viralliset keskustelut. Mitä tämä lyhenne, K vai mikä se on? Massiiviset avoimet verkkokurssit. Valtavat massiiviset, massiiviset. Ei kuulosta kivalle. Ma, it's true. Agree. niin, niin. Se on ihan totta. No niin, vaihdan tässä nyt taas Saksaan. Ymmärrättekö? Kyllähän tällaisia etäopintoja aina on ollut mutta ne ovat olleet olemassa olevien tarjonnan puitteissa, eikä pitänyt pohtia sitä, että hyväksytäänkö se vai ei. Eli yliopistot ovat tarjonneet tällaisia etäopintoja. No nyt aasialaiset, amerikkalaiset, karibialaiset tulevat tässä mukana. On tämä nyt aika omituista. Ei tämä kyllä Erasmus Plussaa mitenkään liity. Ja jos te nyt te sitten työstätte tätä, niin teidän täytyy nyt pohtia tätä hyväksymismenettelyä niin, että sitten nuoret eivät jää ilman todistusta. Mutta ei nyt tämä ole meidän tehtävämme. Emme ole koskaan kuulleetkaan tällaisesta aikaisemmin. Enkä usko, että ennen teidän puheenjohtajakautta tätä ei olisi käsitelty. Irantilaiset käsittelevät Erasmus Plussaa, koska se on tärkeää, mutta emme me tästä ole koskaan kuulleet. No ehkä sitä on jo käsitelty aikaisemminkin. No, aina voi oppia, aina voi oppia, mutta ei tämä nyt kovin kiva ole. Ei se teidän syynne ole. No niin, Sanchez Schmidt. Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa ministeri, kiitän teitä puheenvuorostanne, koska puhumme koulutuksesta, yhdellä kaikkein ratkaisevimmista sektoreista ajatellen EUn tulevaisuutta. Haluaisin ottaa esille joitakin kysymyksiä puheenvuorossa. Hän puhuu liikkuvuudesta, siitä hän on jo paljon puhuttu Erasmuksen yhteydessä opettajana ja Euroopan parlamentin jäsenenä. Haluaisin muistuttaa, kuinka tärkeää on toimia koulukeskeyttämistä vastaan saada tarvittavat resurssit käyttöön, jotta voidaan kehittää myös ammattikoulutusta. Te itsekin viittasitte tähän. Tämä voi tapahtua oppimisen kautta. Puhuitte tässä vain kor- korkeamman tason diplomeista. Haluaisin myös korostaa, kuinka tärkeää on, että EU kiinnittää selkeää huomiota siihen, miten kehitetään korkeampaa koulutusta. Tällä on ratkaisevan tärkeä rooli Samoin rajat ylittävässä liikenteessä pitäisi saada liikkeelle rahoitusta, opiskelijoita, opettajia, samoin pitäisi käyttää tietoa, te, tieto, tietoteknologiaa hyväksi myös korkeammassa koulutuksessa. Tietysti me toistamme joka tilaisuudessa, joka, jonka vain saamme, että korkeamman koulutuksen pitää pyrkiä, pyrkiä lähestymään yritysmaailmaa, jos me haluamme, että se todellakin valmistetaan huomisen kansalaisia tehokkaalla tavalla. Toisaalta Minulle on tärkeää korostaa koulutuksen merkitystä jo varhaisesta saakka prioriteettiaiheessa. Tämä on selkeä prioriteetti myös EU 2020 sitten kulttuurinen koulutus myös. Pitää kertoa kestävästä kehityksestä, ympäristökysymyksistä, pitää kouluttaa eurooppalaiseen kansalaisuuteen, ja parantaa näin sodasta osallistuvuutta. Meidän pitää saada jäsenvaltiot tietoiseksi kaikista keinoista, joita on ja tulee olemaan käytössämme. Haluaisin, että kaikki nämä aspektit otetaan huomioon työssä, jota Liettua kaudellaan tekee. Kiitos. Kiitoksia, Tsver. Hvala za besedo, gospa predsedujoča. Spoštovani gospod minister, tudi jaz sem zadovoljen z vašim prikazom Kiitos puheenvuorosta. Herra ministeri, minäkin olen oikein tyytyväinen teidän prioriteettien esittelyn koulutuksen alueella puheenjohtajakautenne ajaksi. Mutta esittäisin kysymyksen. Tämä liittyy ongelmaan, joka kohtaa eu koulutussektoria. Monet nuoret ovat työttömiä – monet kortatkin nuoret. Ja toisaalta meillä on noin kaksi miljoonaa työpaikkaa. Näitä me pystyt täyttämään nykyisillä koulutusprofiileilla. Eli on suuri kuilu ko- koulutuksen tarjonnan ja toisaalta työelämän vaatimusten välillä. EUn pitäisi kaventaa tätä kuilua, jopa saada se häviämään. Mutta ei ole paljon menestystä, millä kehua. Pitäisi miettiä vähän uudella tavalla korotusjärjestelmää. Euroopan mannen pitää miettiä uudelleen koulutusfilosofiansa kaikilla tasolla. Koulutuksen pitäisi olla lähemmin kytköksissä käytäntöön. Meidän pitää myös ajatella tällaista Humboldt-tilaista yliopistoihannetta. Yliopiston pitäisi olla paljon enemmän osa maailmaa ja yhteiskuntaa, niiden pitäisi kyetä nopeasti reagoimaan talouden ja yhteiskunnan vaatimukseen. Meidän pitäisi rohkaista ihmisiä sellaisten ammattien parin, jotka ovat antoisampia ja kiinnostavampia. Parlamentti näemme paljon voineet vaikuttaa koulutusjärjestelmien uudistamiseen ja käytännössä on vaikeata Täältä, että Brysselisen suositukset täytäntöön pannaan, joten miten toimia tässä tilanteessa? Herr Papa Nikolaou. Thank you very much. Kiitos. Herra ministeri, tervetuloa toivotan kaikkea hyvää teidän puheenjohtajakaudellenne. Kun kuulin johdantonne, niin se oli aika haastava ja mielenkiintoinen. Ja nuoremmalle edustajalle on kiintoissa nähdä tällainen äh, kattava nykyaikainen lähestymistapa – ja olen puheenjohtajan kanssa samaa mieltä, että me emme ole vielä tietoisia siitä, mikä tämä MOOC on, mutta toivotamme kuitenkin nämä kurssit tervetulleeksi nuorisostrategiaan. Te mainitsitte tämän uuden trendin mutta me olemme myös huolissamme siitä, miten nämä uudet massiiviset kurssit voidaan hyväksyä ja miten ne voivat antaa lisäarvoa nuorten taidoille. Me olemme siis huolissamme ja me yritämme myös analysoida tätä uutta koulutusmallia. Olin erittäin tyytyväinen siihen, että koulutus ja ammattielämä on tässä yhdistetty. Ja sitten elinikäinen oppiminen ja se, että täytyy antaa ää, uusia taitoja nuorille työntekijöille ja ei ainoastaan nuorille. Ja haluaisinkin kuulla nyt vielä lisää, mikä on tämän työelämän ja opiskelun yhdistäminen, tämä duaalijärjestelmä. Siitä on keskusteltu hyvin paljon parlamentissa ja täällä valiokunnassa. Ja tämä liittyy myös nuoriin ja työllistymiseen. Niin Kuten kollegin täällä sanoi, on tyhjiä työpaikkoja tietyillä aloilla ja täytyy olla prioriteetteja koulutuksessa tämän suhteen. Mutta on myös tärkeää, että jo opiskelun aikana valmistellaan tätä, eikä niin, että valmistutaan ja sitten katsotaan, miten voi integroitua työelämään. Joten haluaisin kuulla tästä hieman enemmän. Ja kuten sanottua, toivotan kaikkia hyvää puheenjohtajakaudellenne. Toistan tämän. En ole ehkä kuullut tällaisia sanoja aikaisemmin ministeriltä. Ja uskon, että voimme odottaa aika paljon teidän puheenjohtajakaudeltanne. Kiitos. Vielen Dank. Kiitoksia. Enemelova. Ďakujem vám pekne. Súhlasím samozrejme s tým, čo povedali všetci moji predrečníci. Kiitoksia. Olen tietysti aikaisempien puhujien kanssa samoilla linjoilla. Ja ehkä tämä uusi ajatuksenne näistä mokeista, massiivista verkkokurssista. Mielenkiintoinen hanke varmasti, mutta ehkä pitäisi ymmärtää se, että täällä EU:ssa meillä on erinomaisia opettajia, professoreita, yliopistoja, loistavaa koulutusta tarjolla ja tietoa tietenkään en voi kertoa teille, mitä teidän pitäisi tehdä tai ei tehdä puheenjohtajavaltiona, mutta ehkä kuitenkin suosittelisin sitä, että keskityttäisiin tutkintotodistusten tunnustamiseen eikä keskityttäisi niinkään muun tyyppisiin koulutuksen EUn ulkopuolista. Tämä tietysti riippuu teistä itsestänne. Pidän kovasti siitä, että teillä on monia prioriteetteja, joita olette esitellyt, ja suurin osa niistä liittyy omaan mietintööni jonka aiheena on Rethinking Education koulutus uusiksi. Toivon, että onnistutte ja pystytte hallinnoimaan koko tätä työtaakkaa. Ymmärrän kyllä, että keskitytte itäiseen kumppanuuteen ihan luontevaakin. Pidän myös siitä, että haluatte tukea kielten opetusta myös ammattikoulutuksen yhteydessä, mutta minua kiinnostaisi kuitenkin saada tietää, minkälaisia konkreettisia suunnitelmia tällä näissä alueissa, näissä kysymyksissä on. Sillä mikäli ymmärsin oikein, Tämä kaikki liittyy ministeriön kokoukseen marraskuussa. Minä haluaisin tietää, onko teillä muitakin konkreettisia äh, toimenpiteitä, joihin aiotte ryhtyä näissä kysymyksissä? Aiotteko järjestää keskustelta konferensseja, muita tapaamisia, foorumeita? En oikeastaan tiedä, mitä teillä on suunnitteilla, koska paitsi tämä marraskuun kokous, johon olette montakin kertaa jo viitannut, niin en ole huomannut puhetta mistään muusta mahdollisista hankkeesta. En tietenkään mitenkään tätä kyseenalaista, mutta nämä neljä prioriteettia, jotka ovat kuitenkin niin erilaisia, niin epäilen, voidaanko se kaikki hoitaa yhdessä opetusministeriön neuvoston kokouksessa. Minulla on vaikea tätä uskoa, mutta uskon kyllä, että tulette onnistumaan ja mutta mielestäni meidän pitäisi keskittyä asioihin, joissa voimme myös konkreettisesti edetä pidin ajatuksistanne oppisuun, oppisopimuskysymyksissä ja haluatte jatkaa näissä asioissa. Ehkä ehdottaisin myös, että tarkastelisitte harjoittelujaksoja ja ottaisitte huomioon myös harjoittelijat näillä EU-toimielimissä. Ehkä siihenkin pitäisi jossakin vaiheessa ehtiä keskittymään. Mutta jälleen kerran kaikkia menestystä kaudella. Minulla olisi monia muitakin ajatuksia, mutta pidän ne nyt vielä sisässäni toistaiseksi. Eivät. Ja, vielen herzlichen Dank, vielen herzlichen Dank. Kiitos, kiitos herra ministeri sanoistanne. Haluaisin keskittyä kahteen asiaan. Tulin tietoiseksi viime viikolla tietoiseksi tästä asiasta. Meillähän on tämä loistava EU 2020 strategia, jossa <clears throat> keskitytään yle, ylempään korkeakoulututkintoihin. No, me nyt olemme, tai kun puhumme tällaista korkeammasta koulutuksesta, niin ehkä emme nyt välttämättä tarkoitakaan aina yliopistotutkintoja. Ja minä uskon, että meidän täytyy nyt yhteiskunnassa ikään kuin saada muutos aikaiseksi tässä suhteessa uutisissa viime viikolla Saksassa puhuttiin Ranskan koulutustilanteesta ja siellä teurastaja sanoi, että hän joutuu maksamaan todella paljon, että hän saa harjoittelijan, koska näillä tämmöisillä klassisilla ammateilla ei ole enää mitään asemaa yhteiskunnassa, koska ihmisillä on sellainen käsitys ainoastaan yliopistotutkinto on hyvä tutkinto. Ja juuri se, mitä kollega Sver sanoi, että meillähän on ongelma, mitä ammattitaitoisiin ihmisiin tulee. On todellakin puute ammattitaitoisista ihmisistä monissa maissa, ja ei näillä ihmisillä välttämättä tarvitse olla yliopistotutkintoa, ja meidän täytyisi paljon voimakkaammin viitata siihen, että kun puhumme todellakin koulutuksesta ja tutkinnoista, niin tässä ei nyt välttämättä tarkoiteta yliopistotutkintoja, vain esimerkiksi joku ähm, kokki, konditori tai mm, leipurin ihan hyvä ammatti, joita myös yhteiskunnassa tarvitaan. Kyllä me tulevaisuudessakin tarvitsemme putkimiehiä ja joku, joka osaa korjata meidän lämpöpatterimme, mutta ei tähän nyt tarvita mitään yliopistotutkintoa. Eli tässä täytyy tapahtua muutos yhteiskunnassa niin, että ihmiset ymmärrävät, että myös yliopistotutkijan ulkopuolella voidaan tehdä arvoista, arvokasta työtä ja sitä kautta tienata leipänsä. Komissiossa ja joskus parlamentissakin usein tämä asia menee hieman väärin. No sitten tämä MOOC. Minä olin ihan yhtä yllättynyt kuin puheenjohtaja, en minäkään ollut tästä kuullut mitään. No, en nyt halua sanoa, ettei tällaisia moduuleja saisi integroida koulutukseen, mutta en nyt oikein voi hyväksyä sitä, jos Euroopassa menisimme siihen suuntaan, että sanotaan, että oppiminen tapahtuu ainoastaan sähköisesti, koska kyllä koulutuksen tai koulutusyliopistolla ja muualla, niin on hyvin paljon myös keskustelua. Tärkeä osa sitä. Ja kollegahan on viittänyt siihen, että meillä on hyviä, loistavia yliopistoja. No, ehkä amerikkalainen professori eh, saattaisi nyt olla hyväksi jollekin saksalaiselle yliopistoseminaarille, mutta kuitenkin tämä klassinen koulutus, jossa vaihdetaan ajatuksia, jossa keskustellaan. Ne no ei sitä voida korvata niin, että jokainen istuu omassa nurkassa ja tuijottaa ruutua. Kyllä tässä ehkä täytyy nyt jossakin kohdin pohtia, että missä tämä on hyvä, missä se on järkevää ja miten se hyväksytään. Mutta ei tässä nyt heti mennä siihen, että tulevaisuudessa ei olisi enää kouluja ja yliopistoja, vaan kaikki voidaan hoitaa kotoa käsin. Ja tämä kyllä varmasti sitten heikentäisi koulutuksen laatua, sitä minä en halua. Kiitos Hannu Takkula. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia ministerille hyvästä alustuksesta. Ehkä täytyy lähteä tästä muukista liikkeelle, kun Massive Open Online Siis. Minusta se oli erittäin hyvä, että ministeri nosti sen esille, koska siinä on paljon potentiaalia ja, on erittäin hyvä, että me myöskin haetaan uusia mahdollisuuksia. Meidän täytyy aina muistaa, että kun me puhutaan Euroopan unionissa koulutuksesta, niin vaikka se on tärkein ala ehkä, sen, vuoksi mekin olemme tässä valiokunnassa, se on kuitenkin edelleen avoimen koordinaation varassa ja jäsenmailla on lopullinen kompetenssi. Ja siksi tämän tyyppiset uudet järjestelmät uudet systeemit uudet mahdollisuudet ne ovat aina niin tervetulleita ja niihin pitää suhtautua minusta meidän avoimesti ja myönteisesti. mehän emme muodosta täällä muutosvastarintaa päinvastoin me yritämme katsoa tulevaisuuteen ja miettiä miten me voimme nostaa eurooppalaisen koulutuksen ja sivistyksen tasoa laajasti. se mikä minua jollakin tavalla huolestuttaa ja kaiken tämän jälkeen mitä äsken sanoin että vaikka tiedän sen että lopullinen kompetenssi on jäsenvaltioilla mutta meillä on avoin koordinaatio minkä kautta me voimme toimia jotenkin kun meillä on yhteiset sisämarkkinat niin meidän täytyisi niin kuin uudella tavalla löytää myöskin voimakkaampaa tiiviimpää yhteistyötä koulutuksen alalla koska jollakin tavalla kun tällä hetkellä katsoo eurooppaa niin tuntuu siltä että me emme ihan tarkkaan tiedä mihin me koulutamme ja tuntuu myöskin siltä että on erittäin paljon eurooppalaisia päätöksentekijöitä ja maita joissa ei edes tiedosteta sitä mikä on tämänhetkinen maailman tilanne kuinka voimakkaasti maailma on muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana. Ja meillä on euroopassa ongelmia tämä muuttuminenhan näkyy muun muassa nuorisotyöttömyytenä se näkyy syrjäytymiskehityksenä ja voi sanoa näin että että tietenkin koulutuksen kautta voidaan taistella tätä vastaan mutta valitettavasti näyttää siltä että ne jotka lähtevät tälle syrjäytymiskehittymisen tielle heitä on vaikea saada sitten minkäänlaisen opetuksen ääreen tiedän sen että omassa jäsenmaassani suomessa puhutaan nyt esimerkiksi oppivelvollisuuden pidentämisestä että voitaisiin sitä kautta estää tätä syrjäytymiskehitystä. mutta minun kysymykseni on se että minusta nyt liettuan puheenjohtajakaudella koska tiedän että tiede ja koulutusministeri pavlikiksella on myös kompetenssia ja osaamista niin olisi ehkä hyvä nostaa semmoinen isompi keskustelunaihe mihin euroopan unionissa meidän tulisi kouluttaa mihin meidän sisämarkkinoilla tulisi kouluttaa ihmisiä minkälaisia osaajia eurooppa tarvitsee ja jäsenvaltiot myöskin muistaen sen tosiasian että tällä hetkellä neljälläkymmenellä maailman suurimmalla yrityksellä on enemmän rahaa kuin kaikilla ykn jäsenvaltioilla yhteensä nämä maailman neljäkymmentä suurinta yritystä eivät maksa verojaan mihinkään euroopan unionin jäsenvaltioon eivätkä mihinkään muuhunkaan kansallisvaltioon vaan ne ovat veroparatiiseissa. Ja näin ollen kun tämä globaali talous on muuttunut näin voimakkaasti niin on selvää että eurooppa näillä nykyisillä työkustannuksilla ei pysty kilpailemaan vaan meidän pitää ihan uudelleen miettiä tämä konsepti että millä tavalla me voimme tuoda jotakin lisäarvoa maailmanmarkkinoille ja euroopan markkinoille. ja minä uskon että se on innovaatiot se on tk eli tutkimus tuotekehittely ja, ja tämmöinen satsaaminen opetukseen koulutukseen niin kuin sen kovaan ytimeen. tietenkin kaikkea koulutusta tarvitaan palveluammatteihin ja muihin mutta että jotenkin löytää uusi lähestymiskulma ja, ja toivon että tämmöistä keskustelua me alettaisiin käymään melko nopeasti euroopassa koska jotenkin tuntuu siltä että me olemme näissä kaksikymmentä kaksikymmentä kaksikymmentä kolmekymmentä viisikymmentä ohjelmissa mutta toisaalta onko meillä mitään tietoa siitä miten selvitään vuosi kaksituhatta neljätoista se olisi ehkä akuutimpi miettiä nyt ja, ja siksi niin hyvin nopeasti tarvittaisiin tämmöinen keskustelu ja siksi myös mokit ja muut kaikki tämmöiset ovat potentiaalinen niin tervetulleita. me, me, me tarvitsemme niin uudenlaisia yhteyksiä uuden, uudenlaista osaamista joka voi synnyttää sitten sen uuden lisäarvon mistä myöskin eurooppa elää tulevaisuudessa. tämä oli ehkä enemmän tämmöinen ministerin hyvän puheenvuoron innottoma ajattelu tähän, mutta toivotan kaikkea menestystä teidän puheenjohtajakauteen ja näillä muutamilla ajatuksilla. Kiitos. Markus Kuria seuraavaksi. <clears throat> Presidente. Ehm, Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa ministeri. Olen kiitollinen teille teidän pitämästänne esityksestä. Jos sallitte, antaisin nyt teille pienen neuvon. Jatkain vähän siitä, mitä muut ovat jo sanoneet. Edustaja Sveer ja Kammerveten, minä tulen Italiasta. Siellä nuorisotyöttömyys on erittäin korkea. Mutta työt, tähän työttömyyteen kuuluu myös monia ammattihenkilöitä, leipureita, muita käsityöläisiä, jotka eivät voi löytää esimerkiksi leipomoa, mistä saisivat itselleen työtä. Teidän puheenjohtajakautenne kestää kuusi kuukautta, ei siinä maailmaa muuteta. Ja te kärsitte myös siitä seikasta, että teidän kohdalla ne osuvat nämä lomaajat, kesäloma ja joulu joten melkein mennään neljän kuukauten, Mutta jos nyt jotain voisimme sanoa, niin tietenkin yliopistokoulutusta pitää käyttää, yliopistotutkimuksesta pitää tehdä hyödyllisiä myös työmaailmassa, mutta ajattelen, että kaikkia italaisilla, joilla on hienot tu- korkeamman tutkimukset kaikenlaisissa tärkeissä oppiaineissa – mutta ne ovat nyt tällaisia luksustyöttömiä vain kuitenkin, joten kulttuurinen merkitys, jota puheenjohtajakaudestanne voi olla, niin osa panoksesta voisi liittyä siihen, että lähetetään antaa merkki myös ammattikoulutuksesta ja korostaisi sen merkitystä. Ei sen pidä tarkoittaa sitä, että ihmisiä syrjitään, kun heillä ei ole yliopistotutkimusta. Jos tässä onnistuisitte, niin se olisi hyvä asia. Se ammattikoulutuksen arvostamista peräänkuultan. Kiitos. Minullakin on kaksi huomiota. Kammer Evert ja Markus Kuriakin, nämä ottivat jo esille. Me olemme keskustelleet yliopistosta ja bisneksestä mutta miksi me puhumme ainoastaan yliopistoista? Me tarvitsemme koulutusta ja työelämää. Nyt Saksassa, Hollannissa, Itävallassa meillä on tämä. Ja miksi näissä maissa on niin alhainen nuorisotyöttömyys verrattuna muihin maihin, koska ammatit, jotka syntyvät yhteistyöstä, ovat sellaisia, jotka saavat hyväksyntämme. putkimies, leipuri, ei häntä katsota jotenkin vinosti, kun, jos hänellä ei ole yliopistotutkintoa. Todellakin yhteiskunnassa täytyy tapahtua muutos niin, että kaikkia näitä koulutuksia kunnioitetaan, eikä kaikkia tarvitse lähettää yliopistoon. Tämä on ongelma, jota minä en ymmärrä. Ja siksi mielestäni useampien täytyisi työstää tätä kysymyksiä, ei ainoastaan yritykset ja korkeakoulut, vaan ylipäätään koulutus ja sitten työelämä. No sitten, mitä Rova Kammer Evert sanoi, on ihan kauhea, että maiden välillä on ongelmia. Minä tulen Saarlandissa, olemme lähellä Ranskan rajaa minun kampajani ei saa harjoittajia, vaikka siellä on sata päin ihmiset jonottavat ovella, koska hänen täytyy maksaa veroja Ranskaan, jos hän palkkaa tällaisen harjoittelijana. Tämä on täysin skitsofreenistä. Nyt me yritämme saada tähän poikkeusluvan, jotta voitaisiin ammattikouluttaa ainakin raja-alueilla. Kieltäkin he osaavat, sekään ei ole ongelma. No niin, sitten Hannu. En minä vastusta uudistuksia. Ja tämä massiivinen, mikä nyt sitten olikin, niin kyllähän se nyt ihan mielenkiintoiselta vaikutti. Ehkä meidän täytyisi hoitaa omat läksymme ensin. Ja Bolinen prosessikin vielä ö, ei ole loppuun saatettu. Ja nyt sitten yritämme aivan uusien moduulien kautta sitten sekoittaa kaikkien päät. Kyllä tässä nyt hieman varovainen täytyy olla täytyisi olla varovainen. Ei minulla nyt ole mitään sitä vastaan, että tehdään uudistuksia, mutta kyllä se nyt joissakin puitteissa täytyy pysyä. Jos ei ole mitään puitteita, niin silloin ne eivät anna mitään turvaa opiskelijoille, ja tämä on minun ongelmani. No niin, sainpahan tämäkin sydämeltäni. Ja sitten seuraavaksi herra ministerillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Pitysyn. Uh, thank you. Kiitos. Paljonko aikaa minulla on? Kymmenen minuuttia, ei enempää, seitsemän. Kiitos. kollegaministerin täytyy lähteä vartin yli 11, jos voitte olla vähän niukkasanaisempi. Yhteenveto kysymyksistä. Muuksi. Ei meidän aloite olla aloittaa tätä, mutta kun meillä on yli, yli 800 000 opiskelijaa rekisteröitynyt EUsta näille foorumeille. Jotenkin EU pitäisi reagoida. Ainakin pitäisi keskustella siitä, mihin olemme valmiita. Ei tämä ole formissa mitenkään muodollistettu, ei mitään muodollisia päätöksiä tule. Meillä on poliittista keskustelua siitä, minne pitäisi mennä. Se vastaa teidän ehdotuksiin. melkein kaikki jäsenet ottivat myös esille antavat koulutuksen, ammattikoulutuksen ja yritysten väliset yhteydet. Tämä linja on jo uhanalainen tutkimuksessa. Tutkijat voivat todeta, että teknologiateollisuudessa ei mitään painoa. Yliopistot ovat oikein kivoja. Mutta heidän tutkintojaan ei tarvita työmarkkinoille, joten osaamisen, se, se minkä yliopisto antaa ja mitä teollisuus tarvitsee, on kuilu. ja tämä hyvin olla niin tämä voisi tulla neuvoston johtopäätöksiin TMS. Pohjohtajakauden ensimmäisenä päivinä oli Euroopan komission työmarkkinaosapuolta ja liitän pohjohtajakauden aikana neuvoston kanssa tämä eurooppalainen ammat Työharjoitteluliitto. On tärkeää, että työllisyys, koulutus ja bisnekset ovat lähemmässä yhteistyössä. No, että nämä sanoa, mitä tarvitset koulutusjärjestelmältä ja koulutusjärjestelmä pitäisi reagoida siihen, mitä yhteiskunta tarvitsee. Meillä on paljon työttömyyttä. Tarvitaan ATKs, asiantuntijoita, high-techia, ja niin poispäin. Puhumme samaa kieltä. Haluan päästä seuraavan ministerin, e, e, ettei häntä liikaa loukata. Paljon kiitoksia ajatuksista. Tässä Euroopan edestä.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 So now we have kicked the minister out, but the other is not there. No niin, nyt potkaistiin yksi ministeri pellolle, mutta toinen ei ole vielä tullut. It's a lady, yeah? Hän on nainen. Huh?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 Je presse, je presse Oui, mais il est parti après, directement. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. So take a seat. Thank you. Frühstücksglas. So, good morning, um, Mrs. Minister, Mrs. Pavedinskiene. Kiitos, tervetuloa rouva ministeri, työllisyys- ja sosiaaliturvaministeri. Ja nuoriso kuuluu myös tähän samaan portfolioon, eli ei tarvitse puhua sosiaaliturvasta, vaan puhukaa nuorista. Annan teille puheenvuoron, koska sanotte, että teillä on kova kiire. Olkaa hyvä. Labai diena, ačiū gerbiamą pirmininkę, gerbiami Europos parlamento nariai, ponai ir ponios. Visų... Kiitos. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat, hyvät parlamentin jäsenet. Ensinnäkin haluaisin kiittää mahdollisuudesta kertoa tavoitteistamme, mitä nuorisopolitiikkaan tulee. Euroopan poli- Euroopan unionilla on erittäin tärkeä rooli, kun se edustaa auttaa kansalaisiaan. Kaikki ministerit yrittävät saada aikaiseksi rakentavaa ja molempia osapuolia ja tyydyttävää yhteistyöstä. Enkä ole poikkeus. Euroopan tulevaisuus riippuu nuorista. Ne ovat luova voima koko Euroopan unionille. Euroopan väestö vanhenee nopeiten. Ja tätä kautta täytyisi nuorten potentiaalia parhaalla mahdollisella tavalla. Näin saamme aikaiseksi kestävää kehitystä Euroopassa. Meidän täytyy saada nuoret osallistumaan aktiivisemmin yhteiskunnalliseen elämään ja siksi onkin tärkeää, että me kuuntelemme nuoria, annamme heille mahdollisuuden tulla kuulluksi ja kuulla heidän aloitteitaan, jotta me saamme aikaiseksi tehokasta yhteistyötä. Meidän täytyy tehdä ehdotuksia olemassa olevien hankkeiden puitteissa ja keskittyä enemmän nuorisonäkökulmaan kaikilla politiikan aloilla. Talouskriisin seurauksena nuorilla on huomattavia vaikeuksia työmarkkinoilla. Työpaikkojen puuttuminen vaikuttaa kaikkiin. Ja tässä tilanteessa nuoret ovat hyvin haavoittuvaisia. Meidän täytyy integroida nuoret yhteiskuntaan, jotta, koska saattaa syntyä sosiaalista syrjäytymistä. Me tarvitsemme sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja riittäviä työpaikkoja. Tätä kautta nuoret ovat riippumattomia, eivätkä köyhdy ja voivat osallistua aktiivisesti yhteiskunnan elämään. Meidän täytyisi luoda enemmän mahdollisuuksia kouluttaa nuoria ja antaa enemmän työmahdollisuuksia, jotta nämä nuoret voivat sitten laajemmassa mielessä olla mukana, kun luodaan Euroopan unionia. On tärkeää ymmärtää, että nuoret eivät ole taakka, vaan tärkeä sosiaalinen resurssi. Ja me voimme tätä kautta päästä korkeampiin sosiaalisiin tavoitteisiin. Jos otamme Eurooppa 2020 strategian huomioon, on tärkeää puuttua niihin ongelmiin, joita nuoret joutuvat kohtaamaan talouskriisissä kun me kehitämme nuorisopolitiikkaa, niin täytyisi kiinnittää huomiota työllisyyteen ja yrittäjyyteen. Parempi työllistettävyys, innovatiivisuutta täytyisi painottaa ja myös terveyteen ja hyvinvointiin pitää kiinnittää huomiota. Nuorisopolitiikka, jota kehitämme tänään, suuntautuu siihen, että me takaamme tulevais- mahdollisuuden nuorille kaikissa 28 jäsenvaltiossa niin, että <clears throat> tästä ei tule hukattu sukupolvi. Mitä Liettuoran prioriteetteihin tulee on, on sosiaalinen inkluusio, siis nuoret täytyy ottaa mukaan koulutuksessa ja työelämässä. Toki nämä no, ovat tärkeä ryhmä, kun puhutaan sosiaalisesta syrjäytymisestä. Tämä on erittäin tärkeää yksilölle, yhteiskunnalle ja varmasti myös taloudelle. Jos jää työmarkkinoiden ulkopuolelle tai koulutusjärjestelmän ulkopuolelle, niin silloin työllistettävyys vähenee. Tämä johtaa rikoksiin ja ongelmiin, mitä fyysiseen ja henkiseen terveyteen tulee. Niin nuoret, jotka eivät ole koulutuksessa tai työelämässä, niin nämä nuoret luottavat vähemmän yhteiskuntaan. Jos me haluamme ratkaista näiden nuorten ongelman, niin me tarvitsemme erilaisia toimenpiteitä, joiden avulla me voimme helpottaa näiden nuorten siirtymistä työelämään tai sitten heidän paluutaan koulutusjärjestelmään. Kun me käytämme näitä välineitä, meidän täytyisi keskittyä ennen kaikkea haavoittuviin ryhmiin. menestyksekkäät politiikat liittyvät aina innovaatioon. Siksi on erittäin tärkeää etsiä uusia tapoja saavuttaa tavoiteryhmät. Meidän täytyisi myös keskittyä ihmisiin, jotka eivät voi käyttää omia oikeuksiaan. Puheenjohtajakautemme aikana me tulemme valmistelemaan neuvoston johtopäätöksiä, jotka liittyvät nuoriin, jotka eivät ole koulutuksessa tai työelämässä ja miten nämä saadaan mukaan sosiaaliseen elämään. Yritämme saada parhaat mahdolliset tavat ja välineet jotta voimme antaa mahdollisuuksia näille nuorille, ne voivat osallistua yhteiskunnalliseen elämään ja palata koulutukseen tai työelämään. Me painotamme sektoraalista ja ministerien välistä yhteistyötä. Me jatkamme keskusteluja liittyen tähän nuorisoryhmään ja heidän ongelmiinsa. Tätä keskustelua jatketaan nuorisokonferenssissa ja me voimme kuunnella myös nuoria tässä konferenssissa. Me tulemme tarkastelemaan olemassa olevia toimia ja yhdessä me sitten pohdimme uusia ja innovatiivisia toimia, jotta me voisimme puuttua nuorten ihmisten ongelmiin, jotka eivät ole koulutuksessa, työelämässä tai harjoittelussa. Nuorisokonferenssissa pidetään Vilnassa 9-12.10. Ja tämän tapahtuman tarkoituksena on tarkastella nuorisokonsultaation tuloksia. Tämä on ollut rakentava vuoropuhelu nuorten kanssa. Me yritämme myös auttaa nuoria pääsemään työmarkkinoille, ne, jotka eivät ole koulutuksessa, harjoittelussa tai tai heillä ei ole töitä. Meidän täytyy saada aikaiseksi konsultaatioprosessi, tällainen rakenteellinen vuoropuhelu. Olen täysin vakuuttunut siitä, että nuorten ääni on erittäin tärkeää ja sitä tulisi kuulla. Ja on yhtä tärkeää, että rakenteellisessa vuoropuhelussa otetaan huomioon nuoret ja heitä pitäisi tukea olemaan aktiivisia, tietoisia ja heidän pitäisi pystyä luomaan oma tulevaisuutensa. Minä uskon, että nuorten aktiivinen osallistuminen luo aktiivisen kansalaisen tulevaisuutta varten. Meidän täytyy pyrkiä siihen, että me ö, myös tavoitamme sellaisia nuoria, jotka eivät ole niin aktiivisia. Nyörisy, työllisyys on yksi prioriteeteistamme meidän puheenjohtajakauden aikana. Mitä tavoitteisiin tulee, niin Liettua tulee puheenjohtajakautensa aikana tekemään neuvoston selonteon liittyen nuorten harjoitteluun. Tätä kautta pitäisi parantaa harjoittelupaikkojen laatua ja ta- tätä kautta tarjota enemmän työmahdollisuuksia nuorille. Ja tässä pitäisi ottaa työmarkkinaosapuolet, yritykset, komissio ja muut osapuolet huomioon, jotta voitaisiin saada aikaiseksi korkealaatuinen harjoittelijajärjestelmä. Ja lisäksi Liettua tulee myös keskittymään nuorisotakuun toimeenpanoon. Nuorisotakuun toimeenpano antaa todellisia mahdollisuuksia nuorille ja tätä käyttä voidaan välttää sitä, että nuoret jäävät työmarkkinoiden ulkopuolelle ja tätä kautta voidaan saada myös työmahdollisuuksia Tätä kautta voidaan saada aikaiseksi vahvoja kumppanuuksia eri tahojen kanssa. Esimerkiksi eh, eh, työnvälitystoimistot ovat tärkeässä asemassa tässä yhteydessä. Ja sitten voidaan eh, myös saada nuoret integroitua työmarkkinoille. Kaikki rahoitusmahdollisuudet täytyy ottaa käyttöön Euroopan sosiaalirahastosta ja muista rahastoista tällä alueella. On myös erittäin tärkeää, että työmarkkinaosapuolet otetaan huomioon, kun tarkastellaan nuorisotyöttömyyttä. Tulemme eh, keskustelumaan eh, työmarkkinaosapuolten kanssa mm, eh, harjoittelukysymyksistä yksityiskohtaisemmin. Euroopan parlamentin kanta nuorisokysymyksissä on erittäin tärkeä. Me olemme tarkastelleet Euroopan parlamentin mietintöjä ja lausuntoja liittyen työllisyyteen ja nuorisopolitiikkaan. Mielestäni oli hyvä sopu, joka saatiin aikaisin Irlannin puheenjohtajakauden aikana, joka liittyy liittyi Erasmus Plusaan ja siellä saatiin aikaiseksi kompromissi, jossa painotettiin nuorten tärkeitä tärkeyttä tässä yhteydessä. Sitten nuorison yhteistyön kehittäminen on yksi meidän kansallisista prioriteetteistamme. Me tulemme pidemään Kaunasissa nuorisofoorumikokouksen 22. ja 25. lokakuuta siellä tullaan käsittelemään yhteistyötä ja myös koulutusta ja sosiaalista syrjäytymistä. Tässä otetaan myös epävirallinen koulutus huomioon tässä itäisessä kumppanuussopimuksessa ja se, miten näitä asioita voidaan kehittää. Ja olen, haluan myös painottaa sitä, mitä Irlanti on tehnyt Dublinin julistuksessa ja miten siinä on otettu nuoret huomioon. Me haluamme, että taataan jatkuvuus tällä alalla. Ja haluaisin kutsua teidät tähän tapahtumaan ja myös nuorisokonferenssiin syyskuun alussa. Tätä kautta voitaisiin sitten analysoida näitä tärkeitä aiheita. Me tulemme aktiivisesti tarkastelemaan nuorisopolitiikkaa politiikkaa, siihen liittyviä prosesseja, teemme yhteistyötä muiden sektoreiden kanssa. Me tulemme aktiivisesti vastaamaan kysymyksiin, jotka liittyvät näihin kysymyksiin. Me tulemme keskittymään sektorin väliseen yhteistyötä ja tulemme painottamaan integroitua nuorisopolitiikkaa, jotta me voimme taata paremman sektorien välisen yhteistyön, niin haluamme ottaa käyttöön rakenteellisen vuoropuhelun. Tätä kautta haluamme, että muiden sektorien edustajat osallistuvat tähän vuoropuheluun, kuten esimerkiksi työllisyys, koulutus ja terveyssektori. Ja me haluamme, että tämä rakenteellinen, tässä rakenteessa vuoropuhelussa on myös nuoret mukana, jotka eivät ole mukana koulutuksessa tai harjoittelussa. Ja haluaisimme vahvistaa nuorten roolia, kun muotoillaan politiikkoja, jotka koskevat heitä. Ennen kaikkea kun tulee koulutuks, mitä tulee koulutukseen e, ja työelämään. Nuorten osallistuminen politiikkaan matkaan. On erittäin tärkeää, että voimme saada aikaiseksi toimia, joiden avulla kehitetään nuorisopolitiikkaan, koska nuoret kehittävät itse oman tulevaisuutensa. Kulttuurivaliokunnan jäsenet lopuksi haluaisin sanoa, että minulle henkilökohtaisesti ja koko puheenjohtajavaltiolle tämä on suuri kunnia ja vastuu ja odotan tiivistä yhteistyötä joka varmasti on mahdollista pohjautuen lyhyen kokemukseni. Paljon kiitoksia ja nyt mielelläni kuuntelen teidän kommentteja ja vastaan teidän kysymyksenne. Kiitos. Vielen Frau Ministerin. Jetzt habe ich ein Problem. Sie haben nach elf weg sein. Kiitos ministeri. Kello on vartin yli 11. Kuinka paljon teillä on vielä aikaa? How long can you stay? Bengali, Bengali, Bengali. 15 minutes. 15 minuuttia, hyvä. Pitäkää kollegat tämä mielessä. Te ette voi pitää mitään pitkiä puheita. Yksi minuutti jokaiselle. Pani ministerka, ďakujem za vaše, za vaše pre... Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa ministeri, kiitoksia tästä esityksestä. Todella kattava puheenvuoro. Minulla on ehkä pikemminkin kommentteja ja kysymyksiä. Pidän tästä alakohtaista lähestymistavastanne. Te korostitte monin, monissa asioissa nuor, nuorisoa, mutta toisitte monta kertaa myös nuoret, jotka eivät ole koulutuksessa, työssä tai ammattikoulutuksessa uskon, että nuoria on vieläkin enemmän, jotka ovat koulutuksessa tai työssä. Ei pitäisi keskittyä vain näihin neetteihin, jotka eivät ole koulutuksessa eikä työssä, vaan pitäisi keskittyä kaikkiin nuoriin. Pidin siitä kommentista, että haluatte jatkossakin jäsentävää vuoropuhelua nuorison kanssa, varsin hyvä asia tietysti. Sitten toinen kielteinen asia, jonka, joka tuli esille montakin kertaa, ei voida puhua nuorista, jotka eivät ole koulutuksessa tai työssä, ja heitä sitten kuvataan mahdollisena rikollisina Mm, haluaisin todellakin nyt vedota teihin, älkää mainitko tätä enää koskaan julkisessa puheenvuorossa, koska tämä on varsin valitettava sananvalinta, josta kukaan ei mitään hyödy. Ehkä jäsentyneessä vuoropuhelussa nuorison kanssa meidän pitäisi jatkossakin keskittyä paljon laajemmin nuorisoon, johon jo viittasinkin, ja ehkä myös keskittyä siihen seikkaan, että nuoret ovat juuri niitä, jotka osallistuvat vähiten yhteiskunnan pyörittämiseen ja heillä on sen tunne, että heillä on nyt ulkopuolelle, heillä on sanottavaa asioista. Tämä on erityisen huolestuttavaa nyt tällä hetkellä, koska EU-vaalitkin pidetään varsin pian ja juuri nuorilla on, nuoret osallistuvat vaaleihin kaikkein vähiten ja heitä pitäisi nyt tässäkin kouluttaa. Kiitos. Herr Kollege Papanikolaou, one minute. Thank you, Madam Chair. Kiitos, Rava puheenjohtaja. Kiitos johdannosta. No, kysymyksestä ei ole helppo keskustella Euroopan tasolla. Ollaan e toimivaltansa niin kuin perussopimuksissa kuvataan. Meillä on paljon keskusteluita ja johdantainen jälkeen koen, että että me joskus elämme eri maailmoissa. Se on näin, koska en kuullut teiltä mitään. Neuvoston uusista päätöksistä. Monet Euroopan johtajista pitää tätä tärkeänä prioriteettikysymyksenä nuorissa mahdollisuuksina. Heillä oli päätös, julkilausuma tästä uusi päätös, että 8 miljardia tullaan käyttämään mahdollisuuksien luomiseksi nuorille. Kaksi vuotta sitten komission pohjohtaja Barroso sanoi, että 30 miljardia jää käyttämättä. Tämä, nämä varat käytetään nuorille. Joku task force lähetettiin johonkin jäsenvaltioihin, jossa oli merkittäviä ongelmia. Ja neuvostosta ei kuulunut sen jälkeen mitään. Meillä on avoin koordinaatio mielipiteitä kävätä, mutta palautetta ei tule. Parlamenttina no, emme ole kovasti tässä mukana. Siis lopuksi, puheenjohtaja kun näyttää, että aika on loppu. Meillä on hätätilanne. Vaaleja edeltävä vuosi. Tästä puhutaan paljon. Te olette vastuussa oleva ministeri. Oletteko tästä mieltä, että voitte kaudellanne täsmällisemmin tarttumaan nuorisongelmiin ja tarmaan vaihtoehtoja. Tarkastellaankaa niitä trendejä, joita komissio julkaisee, komission palvelukset julkaisevat. Meiltä tulee paljon, komissio tulee paljon Euroopan tasolta, mutta tarvitaan täsmäisiä ratkaisuja. Haluaisimme vähän feedbackia. Dankeschön. Madame Benarapatou, one minute please. Merci, madame la présidente. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa, rouva ministeri. Minua hiukan hämmästytti, että ette puhunut ollenkaan nuorisotakuusta. Sehän on kuitenkin vahva päätös, jonka neuvosto teki tietysti parlamentista. Ei alun perin ehdotti, että ette mitään tästä sanonut. Haluaisin tietää nyt kuitenkin, miten te tämän asian näette miten sitä nuorisotakuuta voidaan alkaa toteuttaa käytännössä, onko teillä jotain erityisiä neuvoja tai erityinen lähestymistapa asiaan, koska minulla on vain minuuttia aikaa, nopeasti pitää edetä, te puhuitte siitä, kuinka tärkeää työ, työpaikan saanti on, mutta vaikeahan se on, se tiedetään, ette puhun ollenkaan vapaaehtoistyöstä. Ettekö ole sitä mieltä, että vapaaehtoistyö voi olla keino nuorisolle pysyä aktiivisena, vaikkakin he etsivät koulutusta ja työpaikkoja samalla. Sitten vielä viimeksi ottaisin esille liikkuvuuden. Kaikki tiedämme, että liikkuvuus, että nuorison kohdalla on varsin tärkeä saavutus. Erasmus-ohjelma mahdollistaa sen, että opiskelijat, jotka opiskelijat voivat opiskella myös muualla, mutta muille tämä ei ole mahdollista. Vielä liikkuvuudesta. Tämä olisi tällainen täsmällinen ehdotus asiasta. Minkä minkä takia ei puhuttaisi tällaista eurooppalaista nuorisoalueesta. Nyt on olemassa Euroopan alue, mutta se on aika rajo- rajallinen, kallis ja silloin voidaan liikkua vain vähän aikaa. Voitaisiinko saada tällainen eurooppalainen nuorisopassi, siis siitä oli kysymys eikä tilasta, ähm, että muutkin pääsevät nauttimaan vapaasta liikkuvasta kuin vain Erasmus-opiskelijat. Markus Kuria. Grazie, Presidente. Eh, spero... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että olette valmis työskentelemään kanssamme ja ehkäpä meillä on sitten vastaisuudessa enemmän aikaa vaihtaa mielipiteitä teidän prioriteettinen nuorisotyöttömyyden vastaisessa taistelussa on tärkeää. Me tiedämme, että tämä on murhenäytelmä, joka vaikuttaa koko Eurooppaan. Mutta sain sanomastani sen vaikutelman, että, että te keskitytte siihen yksinomaan, mutta nuorisolla on paljon muitakin kysymyksiä kuin työttömyys on. Kysymys kansalaisyhteiskunnasta ihmiset tapaavat, puhuvat monista asioista, mustakin asioista työt, vapaaehtoistyö, urheilu, Meillä on sellainen ohjelma kuin Youth in Action, joka on nyt niputettu uuteen Erasmus Plussaan. Se oli tällainen 360 asteen nuoriso-ohjelma nuoriso joka suunnasta. Haluaisimme kuulla teitä vähän tavoitteita. Voisitteko vastata tähänkin liittyen. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa ministeri. Minä tulen Espanjasta. Siellä on täysin kestämätön nuorisotyöttömyys. Se on iso ongelma Espanjassa, mutta uskon, että se on valtava Euroopan ongelma myös. Tämä tietenkin johtuu talouskriisistä pitkälti, samoin se johtuu siitä, että mahdollisesti koulutusjärjestelmä ei ota huomioon työllisyyselämän realiteetteja. Tästä puhui aikaisemmin koulutusministeri ne, ministeri aikaisemmin. Uskon, että te voitte tärkeällä tavalla vaikuttaa asiaan. Korostaisitte kovasti ammattikoulutusta ja yritysten harjoittelumahdollisuuksia, jotta voitaisiin saada lisää arvostusta ammattikoulutuksen, niin kuin muutkin täällä ovat sanoneet. Ja sitten yksi tärkeä kysymys, joka on myös syynä nuorisotyöttömyyteen Espanjaan, kun ajatellaan työlainsäädäntöä, se usein on kielteinen nuorison kannalta, varankaisee heitä. Olisiko mahdollista edetä se työ, yhteisen lainsäädännön tiellä koko Euroopassa, koska kerran olemme laatimassa äh, finanssipolitiikkaa yhdessä ja niin edelleen. So, thank you very much. Paljon kiitoksia. Olette kuulleet, mitä kollegat ovat sanoneet. Meidän täytyisi keskittyä kaikkiin nuoriin, ei ainoastaan niihin, jotka ovat työttömänä. No, työttömiä nuoria nyt autetaan, en tiedä kuinka pitkälle tässä mennään, mutta meillä on paljon nuoria, joilla on työtä Mm, mutta nämä nuoret tarvitsevat kansalaisjärjestöjä, urheiluaktiviteetteja. Eli tässä pitäisi kyllä keskittyä kaikkiin nuoriin, ei ainoastaan yhteen osaan. Ei tulisi kriminalisoida niitä, jotka eivät tehdä työtä. Olkaa hyvä. Ačiū gerbėmiems parlamento komiteto atstovams iš tiesų už puikias jūsų išvalgas. Kiitos valiokunnalle kommenteista ja kysymyksistä. Vastaan lyhyesti kaikkiin kysymyksiin. Ensin tämä seuraava Nevedovaa kysymyksestään ja kommenteista Nuorten mukaan ottaminen yhteis yhteiskuntaelämään on tärkeää kaikille jäsenmaille. Se on niiden prioriteetti. Noiden ympäristö, heidän kykynsä integroitua ja noudattaa yhteiskunnan tarvia hyviä malleja. Käyttää luovutaan. Tämä on tärkeää kaikille sen valtiolle, jos tarjoaa lisäarvoa ja se on tärkeää kilpailukyvylle ja tärkeää EUlle. Kun puhutaan ihmistä, jotka eivät ole koulutuksesta tai työelämässä, nämä netit, Not in Education, Employment or Training, en tarkoittanut, että he ovat mitään kriminaaleja. Mutta riskinä on, että kun ihmisellä ei ole työtä, he saattavat päättyä yhteiskunnan varjopuolelle. Silloin pitäisi kiinnittää paljon huone ei ainoastaan työttömyyteen, noin 14 prosenttia näistä ei-työllisyydessä ei, ei työllistyneitä, ei koulutuksessa, ei, eivät osaa yhteiskuntaa ja heidän integrointia täytyy ajatella. Vastasin herra Papa Nikolaiolle. Hän puhui nuorisotakuusta. Miksi en siitä pitempään puhunut? Se on yksi prioriteeteistämme. olemme iloisia, että meillä on 6 plus 2 miljardia euroa käytettävissä. Tehtävämme on keskustella näistä asioista. Muun muassa yksilö ministerit kanssa tästä. Pyrimme vaihtamaan parhaita käytänteitä nuorisotakuun toiminnassa. Jokaisen maan täytyy tehdä toimintasuunnitelma nuorisotakuun täytäntöönpanoksi niin että monivuotisen rahoituskehyksen kahtena ensimmäisenä vuonna voisimme käyttää nuorisotakuuseen tarkoitetut varat. Ja Ben Arabe vastaisin. Puhun sen liikkuvuudesta. Nuoret haluat mahdollisuuksia olla aktiivisia, liikkua. Sä matkustavat ulkomaille. He ovat hankkia uusia uutta ammattitaitoa. Tarkastelemme tätä ja meistä nouseliikkuvuus on todella tärkeää. Herra Koreas, puhuitte Erasmus-ohjelmasta ja sosiaalisesta integraatiosta. No, se politiikkaa pitää tarkastella eri näkökulmista sosiaalisen vuoropuhelun kannalta, työttömyyden kannalta, koulutusjärjestelmän kannalta. Meidän pitäisi olla holistinen lähestymistapa. Jos teollisuudesta puhutaan, nuorisotyötako on erittäin tärkeä meille. Pyrimme hyvin tuloksiin. Olemme myös allekirjoittaneet tämän työharjoittelun liittoumaan julkilausuman Saksassa. Uskomme, että yhteistyö tieteen tutkimukset työnantajan välillä on tärkeää. Ja yksi kohta tästä koulutusliittomasta puhuu siitä, että on tärkeää ottaa mukaan työmarkkinaosapuolelle hyvien tulosta aikaansaamiseksi, että nuoret saadaan mukaan työmarkkinoilla. Sitten puhuttiin myöskin sektoreiden välisestä yhteistyöstä. Tämä on erittäin tärkeää nuorisopolitiikassa. Jokaisella jäsenvaltiolla on arvoonsa. Vaihdamme parhaita käytänteitä. Meillä on harjoittelu liittyvä. Me pyrimme, että ihmisillä on ne taidot, joilla parhaat tulokset saadaan aikaan. Yhteistyö on tärkeää Parasta on, kun kysyntää tarjota tarjonta vastaavat. Sitä täytyy olla koulutusjärjestelmää, työmarkkinoita. Ja kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi olla avaimia työmarkkinoissa puolella ja tämä johtaa hyvin tuloksi. Nyt kiitäisin teitä huomiostanne. Vielen Dank, Frau Ministerin. Kiitos, rouva ministeri. Matkan varrelle haluaisin vielä sanoa teille, että olemme huolissamme komission talousarvioesityksestä. Nimittäin se, että siinä ole nuorisokappaletta lainkaan. Toivoisin, että otatte tämän esityslistallenne komissio, vaan käsitteli sitä Asia, joka oli olemassa silloin, kun oli Erasmus for All. No sitä nyt ei enää ole, mutta kolmikantaneuvottelua täytyisi kunnioittaa ja koettakaa pitää huolta siitä, että on oma budjettikohta nuorille 10 prosenttia. Tämä on meille erittäin tärkeää ja komissiohan tuolla myös meitä nyt kuuntelee. No niin, kiitos rouva ministeri. Toivotamme teille menestystä myös, kun toteutatte Erasmus Plus-hanketta. Uskon, että siinä on paljon hyviä lähtökohtia, joita voimme sitten viedä avullanne mm, pidemmälle. Kiitos.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 Ähm, ja, wir haben eigentlich jetzt... Herra Barakauskas, ei meillä nyt oikeastaan ole kovin paljon keskusteltavaa. Urheilubudjetti kohta on aika pieni, mutta on hyviä aloitteita ja haluaisin tietää, miten te siihen puututte. Olkaa hyvä. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet kulttuurivaliokunnan jäsenet, Rova Doris Pak, puheenjohtaja. Olen erittäin tyytyväinen, että tänään voin edustaa Liettuan puheenjohtajavaltiota. Haluaisin kiittää teitä tilaisuudesta esitellä puheenjohtajakautemme paino, paine, painopistealueita urheilun alalla – seuraavan kuuden kuukauden aikana tehtävät, mitä me suunnittelemme, minkälaisia haasteita edessä on. Ensin haluan onnitella Euroopan parlamentin jäsenet teitä valtavasta työstä ja yhteistyöstä, kun on viety loppuun Erasmus Plus-ohjelma. Rova Pak, tiedän, että teidän henkilökohtainen panoksen on ollut valtava ja haluaisin kiittää teitä Liettuan puheenjohtajavaltion nimissä henkilökohtaisesti. Ensimmäistä kertaa urheilualueella meillä on kohdennettua rahoitusta ja tämä on valtavan hieno tulos, johon teidän valiokuntanne on vaikuttanut. Tämä on erittäin tärkeä asiakirja urheilun alalla ja puheenjohtajavaltio Liettua tuleva yrittämään varmistamaan sen, että ohjelma lähtee liikkeelle aikanaan sitten vuonna 2014. Liettuahan liittyi Euroopan unionin 2004 ja nyt ensimmäistä kertaa me olemme johtoasemassa eu Tämä on valtava vastuu äh, vähän pelottavakin tehtävä. Olemme kiinnittäneet tähän paljon huomiota ja valmistelutyötä ja tiedän, että voimme nyt varmistaa sen, että EU toimii, ministerineuvosto toimii tällä kaudella. Haluamme jatkaa toimintaa ja toimia rehellisenä välittäjänä ja ottaa mukaan kaikki osaryhmät. Nämä ovat meitä ohjaavia periaatteita puheenjohtajakaudellamme ja yritämme saavuttaa päätavoitteen luoda kestävää, uskottavaa, kasvavaa Eurooppaa. Meidän puheenjohtajakaudellamme urheilun alalla me tulemme etenemään puheenjohtajavaltio Trion ohjelman mukaisesti ja me pyrimme vaikuttamaan siihen, miten urheilu vaikuttaa talouteen, työmarkkinoihin ja keskitymme myös nuorisotyöttömyyskysymykseen, urheilun rooliin, sosiaalisen kohesion tekijänä ja pyrimme myös, pyrimme myös edistämään kansan terveyttä. Ohjelmassamme on kolme pääaihetta, jotka mukavasti heijastelevat näitä yleistavoitteita – me pyrimme laatuun eikä niinkään määrään ja yritämme jatkossakin toimia yhteisen edun mukaisesti. Haluamme hyväksyä kaksi asiakirjaa tällä kaudella ja kolmannesta tullaan keskustelemaan julkisesti. Nyt yritän käydä läpi näitä kolmea kysymystä. Neuvoston suositukset terveyden edistämisestä liikunnan kautta. Tämä on asiakirja, joka pyrkii parantamaan kansanterveyttä liikunnan avulla. Tämä on tärkeä asiakirja, koska siellä identifioidaan toimenpiteitä, joilla pääst, voidaan varmistaa, että ihmiset liikkuvat enemmän. Haluaisin kiittää valiokunnan jäseniä teidän panoksestanne ja huomiostanne, jota olette kohtaan osoittaneet. WHO, maailman terveysjärjestö, on todennut, että fyysinen liikkumattomuus on tekijä, joka vaikuttaa kuolleisuuteen ja sairauksiin. Menetämme noin miljoona ihmistä joka vuosi johtuen liikunnan puutteesta. Pitäisi saada liikuntaa lisää. Pitäisi voida vaikuttaa niin, tai on todettu, että 60 prosenttia EU-kansalaista jopa välttää liikuntaa. Jokaisessa jäsenvaltiossa tietenkin kiinnitetään asiaan paljon huomiota, pyritään edistämään ihmisten liikuntaharrastuksia, mutta jos halutaan todella vaikuttaa ja muuttaa tilannetta, pitäisi varmistaa läheisempi yhteistyö, pystyä vaihtamaan parhaimpia esimerkkejä maiden välillä. Kun ajatellaan tämän ongelman laajuutta, neuvosto päätelmissään eilen vetosi komissioon, jotta se laatisi ehdotuksen suosituksen asiasta, ja me Aiomme keskustella tästä asiakirjasta sitten syyskuussa neuvoston työryhmässä. Puheenjohtajakaudella me yritämme hyväksyä tämän asiakirjan marraskuun loppuun mennessä tai lopulla, kun pidetään nuoriso, kulttuuri- ja urheiluneuvoston kokous. Sitten toinen asia, jonka haluamme hyväksyä tällä kaudellamme, on neuvoston päätelmät koskien sitä, miten urheilu vaikuttaa taloudelliseen vakauteen ja kasvuun ja miten voidaan vahvistaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja osallistamista urheilun myötä. On monenlaisia laskelmia, jotka osoittavat, että urheilun osuus kansantalous on varsin huomattava. Liettua on jo nyt alkanut laskemaan, miten urheilu vaikuttaa talouteen ja ensituloksia tullaan esittelemään ja lähitulevaisuudessa. Uskon, että muut jäsenvaltiot tulevat seuraamaan meidän esimerkkiämme johtopäätöksessä me pyrimme osoittamaan, että urheilu voi vaikuttaa taloudelliseen kasvuun ja vaikuttaa myös työ, työllisyyteen. Näin pidetään kiinni myös yhteisöllisyyden hengestä. Sehän on äärimmäisen tärkeää, jos haluamme varmistaa vakauden myös taloudellisesti vaikeina aikoina. Tämä on huomattava panos ja sillä on suuri merkitys myös Eurooppa 2020 strategiassa. Me emme voi ohittaa nuorisotyöttömyysongelmaa. Sehän on yli 20 prosentissa Euroopassa. Joissakin jäsenvaltioissa ollaan 50 prosentissa jopa. Nuoriso on kuitenkin tulevaisuutemme. Meidän pitää huolehtia nuorista nyt, tänään. Jos epäonnistumme, tuloksena on, että monet nuoret jäävät ilman toimintaa, ilman työtä ja mahdollisesti tämä voi johtaa syrjäytyneisiin ääriryhmiin. Meidän pitää välttää sirpaloitumista ja urheilutoiminta tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia ihmisille. Erityisesti vapaaehtoistyön kautta voidaan saavuttaa monenlaisia taitoja. Tässä kehitetään johtavuutta, kurinalaisuutta, johtajuutta ja jär... organisaatiokykyjä voidaan myös kehittää. Sehän on varsin tärkeää työelämässä. Urheilun kautta voidaan tarttua myös sosiaalisiin ongelmiin. Ja pienemmätkin investoinnit urheiluun ja urheilutiloihin saavat aikaan hyviä tuloksia, loistotuloksia ja voidaan varmistaa, että yhteisöt ovat turvallisempia, voidaan luoda vahvempaa Eurooppaa tätä kautta. Sitten vielä yksi aihe, josta tulemme keskustelemaan neuvoston kokouksessa. Hyvä hallinnointi urheilussa on myös tärkeä kysymys, jos haluamme tehostaa eh, urheilujärjestöjen johtokykyä johtamiskykyjä. Se on varsin tärkeää. Tämä liittyy myös rehellisyyteen urheilussa. Hyvä hallinnointi ja johtaminen urheilussa on ennakkoedellytys hyvälle tai urheilujärjestöjen hyvälle toiminnalle. Ja jos näillä järjestöillä on hyvä johtokulttuuri, johtotaidot ovat kunnossa, avoimuutta harjoitetaan, vain silloin voidaan, ne voivat toimia riippumatta ilman julkista valvontaa. Tietenkin tulemme kiinnittämään paljonkin Todėl labai svarbu, kad Euroopan... Dopingin vastaiseen toimintaan. Siksi haluamme varmistaa, että EU puhuu yhdellä vahvalla äänellä korostaa omaa kantaansa ja pyrkii ratkaisemaan näitä ongelmia antidopingjärjestöjen avulla. Pyrimme koordinoimaan jäsenvaltioiden kantoja VADassa, World Anti-Doping Organization järjestössä. Tulemme kiinnittämään paljon huomiota sääntöjen kehittämiseen dopingin vastaisessa taistelussa pyrimme saamaan aikaan yhteisen kannan maailman doping konferenssi, joka pidetään marraskuussa Johannesburgissa. Edelleen pyrimme ratkaisemaan ongelmat, jotka liittyvät näihin väärennettyihin ottelutuloksiin. Dopingin ohella tämä on tär- vaara, vakava uhka urheilun rehellisyydelle ja rehtiydelle. Meidän pitää osallistua myös erilaisiin kansainvälisiin hankkeisiin ja konferensseihin ja laatia olla mukana Euroopan neuvoston laatimassa yleissopimuksessa, jolla estetään ottelutulosten vääristäminen. Olemme tyytyväisiä, että Irlanti omalla kaudellaan vei loppuun komission neuvottelumandaatin. Se voi nyt alkaa neuvotella tästä yleissopimuksesta me yritämme myös varmistaa sen, että vaihdetaan parhaimpia käytäntöjä käyttömalleja. Sitten vielä kun puhutaan näistä urheiluneuvoston kokouksista, seuraava kokous pidetään Brysselissä 26. marraskuuta. Kuitenkin tätä ennen ensimmäinen lokakuuta meillä on epävirallinen ministeritason kokous Vilnassa. Siellä keskitytään suurten urheilutapahtumien vaikutukseen, myötävaikutukseen talouteen. Ja haluaisin, että kaikki saattaisi tätä tulla sinne konferenssin mukaan. Sitten vielä ennen tätä epävirallista kokousta, joka pidetään 30. syyskuuta. Tulemme järjest- komissio tulee järjestämään urheilufoorumin. Se on erittäin huomattava tapaus, joka pidetään Vilnassa. Puheenjohtajan valtio pitää vielä urheilujohtajien kokouksen Liettuassa toinen kolmas joulukuuta Kaunasissa. Silloin alamme pohtia muita urheiluun liittyviä kysymyksiä. Arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät valiokunnan jäsenet. Kulttuuri valiokunta on laajalainen komitea, joka on tehnyt paljon työtä urheilun hyväksi. Me odotamme läheistä yhteistyötä teidän kanssanne, jotta voimme saada vahvan pohjan myös urheilulle ja me odotamme teitä sitten vieraiksi Vilnaan puheenjohtajakaudellamme ja toivomme, että hyvän yhteistyön myötä voimme saavuttaa puheenjohtajakautemme tavoitteet. Toivottavasti tulee hyvä puheenjohtajakausi ja sellainen kausi, joka hyödyttää kaikkia EU-jäseniä. Minä luotan teidän hyvän tahtoonne ja tukenne, koska näen tällaisia esimerkkejä hyvästä tahdosta ja tuosta ihan joka päivä. Kiitos. Kiitoksia. Santiago Fisas seuraavaksi. Muchas gracias, señor ministro. Me alegro que... Ministeri, olen erittäin tyytyväinen, että näin tärkeää Repito. Toista. Olen iloinen, että niin tärkeä ministeri kuin te, sisäministeri, tunnette huolta urheilusta. Tämä on minusta hyvä ennen kun ajatellaan tätä Liettuan kautta te mainitsitte tärkeitä kysymyksiä urheilumerkitys taloudessa, miten se vaikuttaa kansanterveyteen, terveyteen yleensä, tai miten se vaikuttaa sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen, kun ajatellaan vähemmistöjä, nuoria, miten se vaikuttaa taloudelliseen kasvuun. Nämä ovat kaikki varsin tärkeitä aiheita. Tässä valiokunnassa olemme toimineet varsin tiiviisti myös urheilukysymysten parissa Lissabonin sopimuksen jälkeen, kuten ministeri varmasti tietää, niin ensimmäistä kertaa Euroopan parlamentilla on toimivaltaa toimia urheilukysymyksessä ja komissiolla myös. Ei ole kyse vain parlamentista siis. Ja tulemmekin pian hyväksymään mietinnön mm, tästä aiheesta. Haluaisin sanoa teille, että urheilu tietysti, maailma tietysti on varsin rikas ja monimuotoinen ja on monia erilaisia kysymyksiä, jotka siihen liittyvät, mutta ensin pyytäisin teiltä tukea, jotta rakennerahastovaroja voitaisiin käyttää konkreettisesti myös urheilun hyväksi. Mielestäni on tärkeää, että saisitte vakuutettua komission siitä, että näin voitaisiin tehdä huomattavia rahasummia mielestäni on käytössä ja se olisi tärkeää antaa myös urheilun, jos budjetti on pieni, mutta pienekin rahamäärä on jo jotain, mutta rakennerahastojen kautta voisimme saada enemmän määrärahoja. Sitten toiseksi on olemassa eräs aloite, pyritään luoda tällainen Euroopan urheiluviikko. Komissio on työstämässä tätä asiaa ja uutiset, joita olen kuullut, halutaan järjestää konferenssi, johon kaikki eri sidosryhmät osallistuvat ensi keväänä, jotta saataisiin ensi vuonna aikaan tällainen suuri Euroopan urheiluviikko, jota vietettäisiin koko Euroopassa. Olisi mielestäni varsin vahva signaali tuesta, jota halutaan osoittaa urheilua kohtaan. Sitten asia, josta vielä ei ole puhuttu, on tällainen kaksoisura pitäisi tukea eri ammattiurheilijoita, jotta he voivat yhdistää tähän urheilijan uransa opiskelua tai akateemista opiskelua mielestäni tämä on erittäin tärkeää, koska monet urheilijoista lopettavat sitten aktiiviurheilijauransa ja joutuvatkin varsin epävarmaan heikkoon tilanteeseen. Te mainitsitte myös tärkeän kysymyksen, no, nämä vedonlyöntivilpit. Dopauksen kohdalla, kiettyjen aineiden kohdalla on otettu jo toimenpiteitä. Sitä vastoin tämä vedonlyöntipetokset, tämä todella heikentää urheilun uskottavuutta. Tätä asiaa ei suinkaan ole helppo ratkaista, myönnän sen, koska siihen siihen vaikuttaa myös ulko, ulko, ur, Euroopan ulkopuolelta. Monet näistä vedonlyöntipaikoista ovat Euroopan unionin ulkopuolella, siksi pitää olla läheisessä yhteistyössä, olla varsin valppaana asiassa. Tehän olette siis sisäministeri ja pitäisi ottaa huomioon nämä mafia-rikosjärjestöt, jotka toimivat usein esimerkiksi Aasian maissa. Mm on monia aiheita, joita voitaisiin puhua, mutta olen tyytyväinen, että te olette pureutuneet näihin asioihin ja tietenkin mielelläni otan kutsunne vastaan ja tulen tähän urheilutapahtumaan lokakuun alussa. Kiitos. Minister. Juu. Ministeri, te voitte vastata sitten tähän. Taip. Gerbiamas ponai. Kiitos. Herra Olen täysin samaa mieltä teidän ideoiden kanssa, minulla ei ole oikeastaan mitään lisättävääkään. Ihan oikein totesitte, että minä olen sisäministeri. Ja kuten Saksassa myös meillä urheilu kuuluu sisäministerille. Urheilu on tärkeä alue. Ja tämä liittyy kolmanteen kysymykseen, joka esititte. Jos ihmiset ovat mukana urheilussa, rikollisuus vähenee. Rikosaste vähenee ja tämäkin ilahduttaa sitä ministeriä. Olen iloinen, että tulette Vilnaan seminaarimme, konferenssiimme. Täytätte minua, meitä kaikkia, ää, komissiota, rakennerahojen, ja urheilusuhteen ja mitä urheilijat uraan tulee. Meillä on selkärankaongelmia. Selkäongelmia. Ja tiedän, että monet lopettavat urheiluuransa. He joutuvat vaikeaan asemaan. Euroopan unionin ja te kulttuurivaliokuntana kiinnitti paljon huomiota siihen, että luot urheilijoille luodaan paremmat mahdollisuudet, kun he lopettavat uraansa. Meidän täytyy työskennellä kovemmin. Urheilijoiden elämän mahdollisuuksia pitää parantaa. Ne ovat ihmisiä, jotka sa- saavuttavat hurjia tuloksia ja uhrasivat terveytensä sen vuoksi. Tämä tulee olemaan tärkeä aihe Villan urheilufoorumissa. Toivottavasti otatte osaa siihen ja keskustellaan kysymyksistä lisää siellä. Vain lisäyksen. Tässä ei ole kysymys ainoastaan siitä, että kun on urheillut, niin varmasti on syntynyt vammoja, mutta tässä on kysymys siitä, että urheiluuran aikana urheilija voi myös kouluttautua hän sitten urheiluuransa jälkeen, voi siirtyä toiseen ammattiin. Tämä kaksijakoinen järjestelmä. Ja kyllä varmasti tekin voitte sitten tätä tukea, koska tämähän on erittäin tärkeä asia tälle valiokunnalle. No niin. Jos ei ole muita kysymyksiä, niin kiitän ministeriä ja näitä neljä ministeriä. Olemme täysin liattualaisia tänä aamuna. Paljon kiitoksia. Toivotan teille hyvää kuudeksi, kuukaudeksi. No, teette töitä vain neljä kuukautta. No, minä en nyt tule tähän urheilukokoukseen, menen sinne toiseen, mutta kaikkia hyvää kuitenkin. Paljon kiitoksia. This is yeah, that's Thank you. Thank you. So, äh, wir kommen jetzt zum nächsten. No niin, me siirrymme sitten esityslistan toiseen kohtaan. Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuosi 2014. Morten, sinun vuorosi. Yeah, uh, let me first uh, make some remarks on the... Ehkä jokunen en huomioi ensin budjettimenettelystä. Kuten te kaikki tiedätte, niin tässä on ollut kahden kuukauden viive, mitä talousarvion luonnokseen tulee. Me saimme sen vasta 26.6. Tämä liittyy monivuotisten rahoituskehysten neuvotteluun. Ja tämä on tietysti aiheuttanut paljon sekaannusta. Tämä tilanne on tosiaan aika sekava. Ja luonnos ei nyt heijastele todellista tilannetta. Jotkut on saatu päätökseen, Erasmus Plus-hanke muun muassa. Se on tietenkin hyvä asia, mutta avoimia kysymyksiä on. Pitäisikö esimerkiksi nuorisolla olla oma budjettikohta? Ja odotan mielenkiinnolla kommentteja, ne hyvät kollegat, tästä aiheesta te tiedätte, että tämä on ollut keskustelun aiheena myös Erasmus Plusin puitteissa. Meillä on budjettiluonnos vuodelle 2014, jossa on tehty aika huomattavia leikkauksia kaiken kaikkiaan. Mitä marginaaleihin tulee, niin ne ovat huomattavasti pienemmät kuin viime vuonna. Meidän täytyy jakaa monen muun valiokunnan kanssa, joten täytyy vielä säästää, missä säästää voi. Minä teen parhaani ja kannustan teitä kollegoja, että todellakin teidän äänen kuuluu asiantuntija-alueellanne. No sitten nämä eri kohdat, mitä tulee budjettiin 2014 on ensimmäinen toimeen panovuosi, kun puhutaan uusista hankkeista, koulutus, kansalaisuus, urheilu ja niin edelleen. Ja urheilun piirissä ensimmäistä kertaa hankkeen kautta tätä on tuettu. Mielestäni tämä on hyvä asia. On tärkeää taata, että kaikki nämä uudet hankkeet pääsevät hyvään alkuun. Mitä näihin vanhan kolman on tulee Erasmus plus Creative Europe, ja Europe for Citizens, niin sitoumusmäärärahat luonnoksessa ovat paljon alhaisemmat kuin vuonna 2013. Tämä tarkoittaa sitä, tässä siirrytään ikään kuin vuodesta 2013 vuoteen 2014, jossa me katsomme ikään kuin syvyyteen seuraavina vuosina. Tämä liittyy monivuotiseen rahoituskehitykseen ja näiden hakkeiden profiiliin. Siellä on alhaisemmat maksumäärärahat ensimmäisenä vuonna ja, ja sitten ne vasta kypsyvät myöhempinä vuosina. Eli tämä aiheuttaa huolia täällä talossa ja myös komissiossa. Siksi parlamentti on painottanut etupainottamista, mitä Erasmus on tulee ja nuorisotyöttömyysaloitteeseen, kun neuvotellaan monivuotisista rahoituskehyksistä. 150 miljoonaa, äh, miljoonaa euroa on siis etupainotettu vuonna 2014 Erasmus Plus-ohjelman kohdalla. Marginaalin korottaminen on aika vaikea koska yksi a korjaus on 125 miljoonaa euroa ja me jaamme sen usean valiokunnan kanssa. Sitten otsake kolme, siinä on todella tiukka marginaali, 39,5 miljoonaa euroa. Ja jälleen kerran tämäkin jaetaan muiden valiokuntien kanssa ja tämä on uusi asia verrattuna viime vuoteen, niin silloin otsakkeessa 3b marginaali oli oikeastaan ainoastaan kulttuurivaliokunnan toimivallan alla. Olen esittänyt kysymyksiä viime päivinä, miten tämä luku 39,5 miljoonaa ilmestyi vasta pari päivää sitten. Aikaisemmin tämä luku oli 61 miljoonaa euroa, eli tässä on leikattu 22 miljoonalla eurolla ilman mitään selitystä. No, sitten minä sain selityksen ja vaikuttaa siltä, että me maksamme EUn laajen liittymisestä. Tämä liittyy Kroatian eh, Schengen-sopimukseen. Me kaikki maksamme siitä ja tästä nämä määrärahat ottiin marginaalista. Ymmärsin sen vasta eilen. Kommentoikaa nyt tätäkin. Mielestäni meidän täytyy antaa joku lausunto tästäkin. En ole koskaan aikaisemmin kuullut mitään tällaista ja vaikuttaa siltä, että budjetti-ihmiset ovat ikään kuin Jumala ja voivat tehdä mitä vain. Tämä on aika vasten mielestä itse asiasta. No, muutama miljoona vain, mutta meille tämä on kuitenkin erittäin tärkeää. En tiedä, miksi marginaaleja täytyy leikata, että saadaan tällaiset määrärahat. Ehkä tämä 80 miljoonaa, jota käytetään tähän Schengen-kysymykseen, se voitaisiin löytää sitten jostain muualta budjetista, mutta tämä on minun henkilökohtainen mielipiteeni. Nämä hakijat ovat lähellä EUn kansalaisten sydäntä. Ja sitten 2014 on myös Eurooppa-vaalit, joten meidän täytyy todellakin nyt täyttää nämä aukot. Myös pienet summat ovat tärkeitä. No, mitä pilottihankkeisiin ja valmisteleviin toimiin tulee, en nyt mene yksityiskohtiin tänään tässä vaiheessa, koska me odotamme edelleen palautetta komissiolta. Ehkä se tulee tänään. En nyt ole vielä nähnyt mitään, mutta ehkä huomenna. Tämäkin on ollut myöhässä. Meillä täytyy olla selkeämpi kuva siitä, mikä marginaaliprosentti meillä on käytössä koska muuten ei voida puhua konkreettisista hankkeista ennen kuin tämä yleiskuva, mutta te voitte toki vapaasti kommentoida sitten omista suosikeistanne, mutta mielestäni tässä nyt ei voida laadusta vielä keskustella. Ehkä kesäloman jälkeen sitten olemme viisaampia. Viikolla 36 meillä voisi olla varjoesittelijöiden kanssa kokous, jotta me voimme valmistella sitten äänestystä. 5.9. Palaan sitten tähän vielä varjoesittelyiden kanssa myöhemmin. Tässäpä varmaan nyt kaikki tässä vaiheessa. Kiitos. Vielen Dank. Ich möchte zunächst... Kiitos. Vielä yksi eri asia tässä vaiheessa. Meillä on tietty summa Erasmus Plusille, tai se meille luvattiin. Se on 40 prosenttia 3 prosenttia enemmän kuin viime vuosina. Ja budjettineuvottelussa ja monivuotisissa rahoituskehitysneuvottelussa minulle luvattiin, että joustavuusmarginaalista voi vielä saada 150 miljoonaa euroa enemmän Erasmus Plusalle. No niin, tämähän nyt jo on ilahduttava asia. Ehkä Mortenkin tästä voi sanoa vielä jotain. No sitten toiseksi. Jotkut kysymykset liittyen Erasmus Plusaan, niin nehän eivät ala ensimmäisenä vuonna lainkaan. Eli se, mitä tähän laina kysymykseen tulee, niin oikeastaan nämä rahat voidaan käyttää sitten johonkin muuhun. Tähän ei tarvita mitään korotusta. No, sanoin tämän aikaisemmin, Morten ei ollut paikalla, mutta tämä budjetti, jonka komissio on ehdottanut, pohjautuu siihen, mitä komissio teki, kun Erasmus for All kehitettiin, mutta Erasmus Plusasta ei päätöstä vielä ole tehty. Eli yhtä ei ole enää olemassa ja sitten toista ei, ei vielä ole olemassa. Minä tiedän, miten kolmikantan neuvottelut päättyivät, mutta tätä ei lainkaan ole otettu huomioon, kun talousarviota valmistellaan. Me sanoimme expressis verbis, että me haluamme nuorisokappaleen ja me haluamme budjettikohdan, me haluamme prosenttiosuuden. Ja tämän täytyy olla tässä komission uudessa talousarvioesityksessä, vaikka se ei sovikaan Erasmus for All hankkeeseen, niin kyllä se kuitenkin voisi olla siellä, koska sielläkin oli nuorison mukana, siellä oli määrärahoja. En nyt tiedä, miten tämä ongelma ratkaistaan, mutta Erasmus for Allia ei ole enää, Erasmus Plusa ei ole vielä, mutta se on aivan täysin varmaa, että sitä tullaan äänestämään. Ja minä odotan komissiolta, että se todellakin myös ottaa sen budjettiin mukaan. No ehkä tämä nyt on vaikeaa, mutta en minä voi hyväksyä tätä. Me menetämme uskottavuutemme. Kava Evart ja sitten Trypel. Kiitos. Se mitä lopuksi sanoit, olen täysin samaa mieltä. Ja mielestäni tätä asiaa tulisi selvittää. Talousarviossa on kolme, kolme budjettikohtaa, urheilu, jamone ja sitten koulutus ja nuoriso. Ja näistä todellakin neuvoteltiin kolmikantaneuvottelussa neuvoston ja komission kanssa. Ja ei nyt todellakaan voi olla niin, että nyt sitten kolmikantaneuvottelutulokset ovat sellaisia, joita ei sitten näy tässä talousarvioesityksessä koska mehän olemme painottaneet selkeyttä ja sitä, että eri hankkeiden osat pidetään erillään ja tavoitteet erillään. Ja jos nyt kaikki heitetään taas yhteen kasaan tässä talousarviossa, niin olemme oikeastaan saavuttaneet aivan päinvastaisen, mitä kolmikantaneuvottelussa saavuttimme, nimittäin se, että nämä selkeästi erotellaan. Ja se me emme sitten loppujen lopuksi parlamenttina enää tiedä, kuinka paljon rahaa on mennyt mihinkin ja onko niistä prosenttiluvuista, joista sovittiin, niin todellakin pidetty kiinni niissä kohdin, johon ne on luvattu. Kyllä tämä nyt on mielestäni hieman hankala tilanne, enkä voi sitä hyväksyä. No, en minä tiedä, miten tämä teknisesti hoidetaan. Meillä on nyt kesäloma, tarkistuksen jättöpäivä on joskus ensi viikolla ja sitten heti kesäloman jälkeen meidän täytyy äänestää. No, juuri tämä Erasmus Plus-kohta, voimmeko tarkistusten kautta nyt tehdä jotain niin, että me emme tässä nyt riko jotain ja sanomme sitten jälkikäteen, no mutta ei parlamentti puolustautunut. Kyllä meidän täytyy nyt nopeasti saada selvyyttä tähän, että täytyykö meidän toimia tässä kysymyksessä. No, myönnän, en nyt oikein mm, ymmärtänyt tätä frontloading, backloading kysymystä, etupainottamista ja takapainottamista. Eli mm, mm vuonna 2014 joitakin määrärahaa ei tarvita ja sitten ne jätetään syrjään, mutta kysymys kuuluu, että käytetäänkö nämä määrärahat sitten johonkin täysin eri asiaan, koska tällainen olettamus minulla on, eli osa Erasmus Plusasta ja Horizonista takapainotetaan, ja sitten Galileot ja ITERit saavat sitten etupainottamisen kautta nämä määrärahoja. Eli nämä backloadatut rahat, niin näemmekö näitä nyt sitten ikinä enää? vai sitten joudummeko luopumaan joistakin budjeteista kokonaan, eli niitä ei sitten näe enää vuosina 2015, 16, 17. Eihän tämä nyt sitten ole mahdollista, eihän etu- ja takapainottamisella tällaisia tavoitteita ole, mutta ehkä teillä tässä nyt on jotain tietoja, joita voisitte meille kertoa. Helga Morten. Trypel. Kiitos Helga Trypel. Ich fange mal an mit einer, noch mal einer allgemeinen... Äh, no niin. Se, miksi minun ryhmäni ei hyväksynyt monivuotista rahoituskehystä, koska monet ongelmat liittyvät juuri näiden maksujen suuruuteen. Ja tässä ei ole niitä toimintamahdollisuuksia, mitä me olisimme toivoneet monivuotiselta rahoituskehykseltä. No ensin muutama kommentti siihen liittyen, mitä täällä jo sanottiin. Tämä 43 prosenttia enemmän Erasmus Plusalle verrattuna tähän lainsäädäntökauteen tai rahoituspuutekauteen, niin se on aivan totta, mutta se ei ole niin paljon kuin komissio ja me halusimme. Me halusimme 75, niin aivan oikein. Ja haluan painottaa, että me halusimme enemmän, koska me olimme varmoja, että tätä kautta saataisiin paremmin taisteltua nuorisotyöttömyyttä vastaan. Mutta tällaista enemmistöpäätöstä ei saatu aikaiseksi. Sitten 150 miljoonaa joust kattavuudesta, jotka herra Lamassur lupasi, niin eivät nekään ole varmoja. Koska jos ottaa jousto väline käyttöön, mikä on 471 miljoonaa vuodessa, niin se täytyy sopia neuvoston kanssa. Ja tässä kuuluu sama kysymys, että tuleeko neuvosto tämän hyväksymään ja saavutammeko sen, koska tämähän ei vielä ole varmaa, koska sama riita joka meillä oli monivuosista rahoituskehyksestä, niin sehän jatkuu tässä nyt sitten heti. No, sitten seuraava kysymys. Miten sitten tämä uusi hanke, josta ei ole vielä päätetty? En ymmärrä, että jos neuvottelen kolmikantaneuvotteluissa, että komissio sitten ei todellakaan ota tätä huomioon. Kaikki se, mitä on nyt sovittu neuvotteluissa, yksittäiset painopistealueet, urheilu, koulutus, äh, nuoriso, niin onhan tämäkin komission intresseissä, koska siellä halutaan äh, hyvin paljon joustoa. Ja nyt sitten tämä kaikki on jätetty ulkopuolelle. Meidän täytyy tehdä tässä tarkistuksia ja että nämä yksittäiset budjettikohdat otetaan mukaan. Morten varmaan voi sitä kommentoida. Letzte Bemerkung zu dem Frontloading und dem Backloading. Sitten tämä frontloading, backloading, etupainottaminen, takapainottaminen. Jos otetaan etupainotteisuus käyttöön, niin totta kai sitten täytyy olettaa, että on myös takapainottamista toisessa kohdin. Se otetaan jostain muualta pois ja olennainen kysymys on, että mistä se sitten otetaan pois. Siksi tämä, mitä Petra pelkää, niin todellakin komissio tekee ITERin ja Galileon kanssa etupainottamista, ei niinkään kosme Erasmus ja Horizon 2020 kohdalla. Mielestämme tämä on aivan väärä painottaminen ja se on, ei ole sitä, mitä parlamentti halusi, koska me halusimme, että horisontti 2020 sitä olisi tullut painottaa muun muassa ja enemmän rahaa koulutukseen olisi pitänyt saada. Joten tähänkin täytyy vielä investoida, että valiokunnan tavoitteet saavutetaan, että näitä alueita vahvistetaan. Meidän täytyy todellakin pitää siitä kiinni. Sitten vielä yksi huomio Europe for Citizen-hankkeeseen liittyen. Tämäkin on enemmän kuin valitettavaa ja tämä on täysin väärä poliittinen merkki, että tässäkin tehdään leikkauksia. Ja minun näkökulmastani tämä tarkoittaa sitä, että neuvotteluissa budjettivaliokunnassa, mehän sitten esitämme pyyntömme myös budjettivaliokunnalle, niin siellä täytyy kiinnittää huomiota siihen, että joustoväline otetaan käyttöön ja että me sitten olemme osa tätä joustovälinettä. En tiedä, miten tämä tulee onnistumaan, mutta Europe for Citizensin kohdalla tätä pitäisi kokeilla myös Creative Europe. Ja meidän täytyy sitten kulttuurivaliokuntana saada jalka oven väliin. Kiitos. Kiitos. Halusin tarttua sen, mitä Petra sanoi. Me olemme tehneet tarkistuksen ja ja varmasti te allekirjoitatte sen, te olette varmaan yhtä huolestuneita tästä, että saadaan oma nuorissa pääotsake. Enemmänkin täytyy tehdä. Meidän täytyy työskennellä samalla tavalla kuin neuvoteltaessa. Minä en ole budjetti-ihminen. Mutta teimme eilen työtä tämän asian parissa. Täytyy vähän miettiä, Tein sen kaikkien nimissä, en yksilönä, mutta tämä erotus täytyy tehdä. Voidaan kohta puhua siitä. Jotain on valmisteltu, mutta jotain täytyy tehdä nuorille. Tämä on skandaali. Herra eh, eh, Doris. Kiitoksia Doris. Haluaisin vain vielä vahvistaa, että tuemme tietysti tätä aloitetta nuorisosta ja haluaisimme edellisen budjettikohdan sille, mutta olen jo ymmärtänyt, että tämä on yleinen huolenaihe tässä valiokunnassa. Ensinnäkin Muistuttaisin vain siitä seikasta, että annamme mandaatin esittelijälle palauttaa tämän budjetin neuvoston leikkaamasta, jos tämä on perinne. Me luotamme tässä asiassa esittelijämme ja annamme hänelle avoimet kädet toimia. Mitä tulee budjettikohtiin, me sovimme siitä, mitä Helga sanoikin. Muoto, joka tekstillä nyt on, se heijastelee ohjelmia siinä muodossa, kun komissio on ehdottanut, ja neuvosto parlamentissa tietysti haluamme reagoida komission ehdotuksiin ja katsotaan, miten hyvin näitä huomioita otetaan huomioon ja minkälainen sovinto saadaan aikaan neuvostossa, missä määrin parlamentin kannat otetaan huomioon. Vähän tarkemmin vielä pilottihankkeesta valmistelusta toimista meidän pitää odottaa – komission määritelmiä vielä, mutta puheenjohtaja lisäisin vielä pari kohtaa tästä asiasta. Ensin mielestäni kannattaa ottaa miettiä sitä, että jotkut toimintaehdotukset saattavat kuulua uusien ohjelmien alaisuuteen, kuten urheiluohjelmaan. Meidän pitää puhua tästä sitten valiokunnan, äh, komission kanssa ja ehkä me voimme, voimme vähentää budjettiongelmia, joita eteen tulee, mitä tulee muihin ehdotuksiin koskien pilottihankkeita ja valmistelevia toimia. Me olemme nyt noin 20 hanketta on ehdotettu ja budjettia ei kaikille riitä ja voisimme ehkä integroida niitä myös uusiin ohjelmiin. Se olisi ehkä ratkaisumalli. Ja toiseksi puheenjohtaja, meidän pitää jättää budjettiliikkumavaraa erityisille vuosittaisille tapahtumille. Minä tiedän, että toistaiseksi ainakin kaksi ehdotusta tällaista erityistapahtumista pidetään eurooppalaiset yliopistomestaruuskilpailut ja sitten erityisolympialaiset, niin kuin on takavuosina tehty. Meidän pitää ottaa huomioon, että määrärahoja tarvitaan myös näitä vuosittaisia tapahtumia varten. Kiitos. Vielen Paljon kiitoksia. Mitä näihin yksittäisiin erityistapahtumiin tuolle? voimme käsitellä niitä vasta syyskuussa. Taitamme odottaa komission arviota minä olen tehnyt jotain tarkistuksia, koska ne liittyvät Erasmus Plussaan. Asia täytyy miettiä tarkkaan. Meidän täytyy esittää komissiolla asioita, joita saadaan vielä mukaan. Mahdotettua. Tarkistusten määrä pitäisi olla pieni. Budjettivaliokunnassa istuvat jäsenet pyydän että pidätte kiinni siitä, mitä täällä päätetään, pidätte kiinni siitä syksyllä. Se on tärkeää. Mitä muuta? Ennen kuin mennään lounaalle, täytyy äänestää. Tämä horisontaalinen mandaatti esittelee, ketkä kannattavat, että Martin Lokegaard on tällä tämä mandaatti syyskuussa puolesta se on ainakin tehty. Mitäs tässä vielä on? Ja sitten kuulisimme komissiota, että sillä takana te istutte. Ja mä täällä. Mä kuunnellaanko komissiota ensin? Komissio. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Perussopimukset vaativat, että komissio ehdottaa budjettiesityksen ennen ensimmäistä heinäkuuta ja komissio näin tekikin 26. kesäkuuta, kun neuvottelut monivuotisesta rahoituskehyksestä ja oikeusperustasta uuden sukupolven ohjelmille ei oltu vielä viety loppuun, kuten herra Lokekort mainitsi. Jotkut sopeutukset budjettiluonnoksessa tulevat tarpeeseen ensi vuoden budjettimenettelyssä aivan erityisesti sitten, kun Erasmus Plus teksti ja Creative Europe-teksti viety loppuun. Komissio tulee tarkastelemaan, mitä vallan käyttäjä on mieltä, miten voidaan parhaiten ottaa huomioon nämä sovitut muutokset budjetissa. Tämän pohjalta aiomme tehdä ensimmäisen tarjouskilpailun uusista ohjelmista tämän vuoden syksyllä, todennäköisimmin marraskuussa. Nyt korostaisin joitakin muutoksia ja haasteita, joita edessä on. Aloitan hyvillä uutisilla, niin kuin esittelijä sanoin, viimeinen tarkistus monivuotisen on mahdollista sen, että voidaan etuluodata 150 miljoonaa euroa maksumäärä, maksusitoumusmäärärahoihin Erasmus Plusalle vuosina 2014-2015. Olemme ehdottaneet 60 miljoonaa vuodelle 2014 ja 90 miljoonaa vuodelle 2015 mitä tulee 2014 talousarvioesitykseen, tämä tarkoittaisi sitä, että maksusitoumuksen määrät Erasmus plussalle eivät enää vähennisi niin kuin tällä, tänä vuonna, vaan päinvastoin ne lisääntyvät neljällä prosentilla. Tässä tämän budjetin raamoissa tarvitsemme vähintään 30 miljoonaa euroa, jotta voisimme aloittaa tämän opiskelijalaina välineen on ensi vuoden alussa. Mitään etupainoitusta ei voida ottaa käyttöön Creative Europeissa. Se on leikkauksen edessä. Voidaan ehkä lykätä takuuvälineen käyttöönottoa luovalle teollisuudelle vuodesta 15 vuoteen 16, jotta voitaisiin säilyttää määrärahat kulttuurille pitkälti samalla tasolla kuin tälläkin hetkellä kulttuurille ja medialle. Tilanne on aivan erityisen huolestuttava maksujen kohdalla. Monivuotinen rahoituskehys ennakoi varsin alhaiset katot maksumäärärahoille kautta linjan, ja kulttuuri- ja koulutussalkku ei ole mikään poikkeus, ikävä kyllä. Komissio on budjetoinut kaikki käytössä olevat maksumäärärahat, eikä ole jättänyt oikeastaan mitään marginaalia muulle. Me olemme jo nyt leikanneet ennakkorahoituksia suurimmassa osassa ohjelmia kaikissa budjetin otsakkeissa. Mitä tulee Erasmus Plus-ohjelmaan, kokonaismaksumäärärahat on rajoitettu 930 miljoonaan euroon. Se vastaa ennakkorahoituksia vain 60 prosenttisesti sitoumusmaksumäärärahoja ennakkorahoituksessa. Meidän laskelmamme antavat ymmärtää, että maksumäärärahat loppuvat varsin todennäköisesti syyskuussa 2014 mukaan lukien keskityt toimet, joihin kansalliset virastot ovat ryhtyneet. Tämä tarkoittaa sitä, että on korkea, korkea riski siitä, että valitettava tilanne vuonna 2012 tulee toistumaan vuoden kuluttua me tarvitsemme kaiken luovuutemme, jotta jostain voimme löytää rahaa, jotta voimme maksaa sitoumuksista, joita on tehty uusien ohjelmien kohdalla. Mitä tulee kysymykseen, pitäisikö vai ei olla erillistä budjettikohtaa nuorisolle Erasmus Plus-ohjelmassa. Sallikaa minun nyt yrittää selittää kantaa komission kannalta katsottuna. Poliittinen sopimus, jonka parlamentti ja neuvosto tekivät Erasmus Plus-ohjelmasta, sisältää erillisen luvun nuorisosta, joka budjettu on 10 prosenttia ohjelman kokonaiskuluista. Se seikka, että on eristetty tällainen budjettiosa nuorisolle, ei tarkoita kuitenkaan sitä, että sen pitäisi näkyä missään edellisessä budjettikohdassa tämän lisäksi itse asiassa, kun erillinen budjettikohta, se ei mitenkään vaikuttaisi rahoituksen tasoon, joka annetaan nuorisosektorille. Oikeusperusta on äärimmäisen selkeä ja komissio luonnollisesti tulee noudattamaan 10 prosentin rahoitusvelvoitetta nuorisolle. Kun ajatellaan asiaa hallinnon kannalta, edellinen budjettikohta nuorisolle olisi raskas kun hallinnoidaan ohjelmia, aivan erityisesti mitä tulee kansallisiin virastoihin. Kansalliset virastot saavat rahoitusta kolmesta eri budjettikohdasta. Ensinnäkin hajautetusta osasta koulutus- ja ammattikoulutusbudjetista, toiseksi hajautetusta osasta nuorisobudjettia ja kolmanneksi operatiivista määrärahoista, joita myönnetään kansallisille virastoille. Jos jaetaan nämä eri tekijät, jotka hyödyttävät kansallisia virastoja, se olisi todella raskasta byrokraattisesti. He saisivat siirtoja kahdesta kolmesta eri budjetti kohdasta, ja se edellyttäisi varsin monimutkaisia ja korostan myös kalliita hallinnotjärjestelmiä, mitä tulee maksusitoumuksiin, maksumäärärahoihin ja perintöihin. Ihan kun ajatellaan käytännönläheisesti asiaa, komissio vahvasti pitää paljon parempana yhtä ainoaa budjettikohtaa, joka kattaa kaikki hajautetut elementit Erasmus Plus-ohjelmassa. Muuten tämä on, se, sa- samalla tavalla toimii myös Lifelong Learning-ohjelma. Siellä yksi aina purtti kohtaa monia eri, eri rahoituskohteita. Korostan jälleen kerran sitä, että tämä ei mitenkään vaikuta, ei millään tavalla rahoituksen tason, joka myönnetään nuorisosektorille. Vielä lopuksi muutama sana pilottihankkeista ja valmistelevista toimista. Tällä saralla komissio aina on arvostanut parlamentin ajatuksia. Ne ovat johtaneet usein arvokkaisiin lisäyksiin EU-ohjelmissa ja näin on käynyt aikaisemmin ja uskon, että myös tulevaisuudessa tulee olemaan sama tilanne. Esimerkiksi nuorisolle, nuorison vahvaa panostusta myös Euro, Erasmus Plus-ohjelmasta. Kuitenkin, mitä tulee siihen, että Erasmus Plus lähtee kohta liikkeelle samoin Creative Europe-ohjelma, pitää jatkuvasti ottaa esille se kysymys, kun näitä on pilottihankkeita, voidaanko niitä rahoittaa näiden uusien ohjelmien myötä? Silloin kun vastaus on myönteinen näihin kysymykseen, komission pitää silloin suositella parlamentilta, että ei rahoitettaisi aloitteita ohjelmien ulkopuolelta. Esimerkiksi urheilu saa luvun uudessa, uusissa ohjelmissa niin, että periaatteessa ei pitäisi enää jatkaa mitään valmistelevia toimia sen kohdalla, niin kuin viime vuosina on ollut tilanne, että te tulette saamaan komission yksityiskohtaiset kommentit ihan lähipäivinä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ymmärrän. En, vähän, en mitään enää. Miten on niin, että 2014 lähti tie. Meillä ei ole täyttä kontrollia monimuotoista rahoituskehyksestä. Oletteko te sopineet summista vai ei? Jos te olette 2014, rahoja, osa rahoja pitää olla siellä. Me mennä tähän, onko pakko taas mennä tähän ja onko, onko se taas niin, että Erasmus ei olekaan turvattu? En ymmärrä tätä. X miljardia neuvostellaan. Mutta kappas, joku lopuksi sanoo, mutta rahaa vaan ei ole. Joko minä olen tyhmä tai en ymmärrä, ja en ymmärrä tätä, tai sitten ne, jotka ovat tehneet tämän, ovat tyhmiä. Se on aika todennäköistä. No, voinko nyt ymmärtää kaiken, mitä selitätte, että tämä on niin raskas rakenteista. Mutta se, miten te tätä käsittelette, on teidän asianne. Miksi te ette voi tehdä selkeän budjettikohdan nuorille. Kyllähän te voitte käsitellä sitä niin kuin nyt teette ilman, että kirjoitatte sen sinne, koska eihän tämä 10 prosenttia nyt missään lue. En ymmärrä tätä. Te tässä nyt ne eh, aiheutatte itsellenne ongelmia. Ajatelkaa tätä hieman pragmaattisemmin, älkää nyt tehtä tästä niin monimutkaista. Emme me voi sanoa nuorille, että ei teillä ole budjettikohtaa. Me olemme sitä vaatineet ja se on myös kolmikantaneuvottelu tuloksissa. Te olette nyt esittäneet tässä uusia lukuja Erasmus for Allin jälkeen. Siellähän Erasmus for All, ei sillä sanota Erasmus Plus. Olette tässä esittäneet jotain, mitä ei ole enää olemassa ja se, mitä vielä ei ole, sitä te ette ole maininneet. Te olisitte voineet kirjoittaa Erasmus Plus kysymysmerkki. Ja sitten olisitte voineet ottaa mukaan se, mistä neuvoteltiin trilogissa. Tunnen itseni hieman tyhmäksi. Minä istun neuvottelussa ja sitten asiat hoidetaan ja sitten komissio sanoo, että no, tai tekee niin kuin me emme olisi neuvotelleet ollenkaan. No, eihän tämä nyt ole mahdollista. Tässä nyt vuodatin hieman, toivottavasti en loukannut teitä, mutta mitäs väliä silläkään olisi. Komm, Herr Evert, sitten sinä. Kann das auch nur wieder unterstützen. Minäkin voin tukea tätä. Jos nyt tarkastellaan tätä raskasrakenteisuutta, koska ilmeisesti tulevaisuudessa ei enää ole yksittäisiä budjettikohtia, sitten päätökset tehdään jossain kohden, sitten on tällainen globaali kokonaisbudjetti ja sitten sieltä poimitaan rusinat pullasta. No, en minä nyt näitä argumentteja ymmärrä enää lainkaan. Ja siksi minä puollan sitä, että me teemme tarkistuksia, niin sitten budjettikohdissa nähdään nämä päätökset. Jos nyt kolme budjettikohtaa on vastuussa nuorisosta, no kootkaa nämä kolme kohtaa ja sitten on yhtenäinen budjetti. En minä ole mikään budjetti-ihminen, mutta minulla on usein sellainen käsitys, että budjettien kohdalla tehdään asioista monimutkaisempia kuin on tarpeellista. tässä halutaan ikään kuin peitellä asioita. Tämä todellakin vaikeuttaa meidän elämäämme ja miten me sitten tämän vielä välitämme eteenpäin. Ja se, että me voi maksaa enää Erasmus-opiskelijoille, koska syyskuussa ei enää ole rahaa. No ei tätä nyt kenelläkään voi myydä. Ja sitten nämä maksusitoumus ja maksumäärärahat, emme mekään tätä ymmärrä mutta ei sitä nyt tavallinen kansalainen ainakaan enää ymmärrä. No niin, minun täytyy sanoa teille nyt vielä jotain. Onneksi avustajani viittasi tähän lifelong learning, elinikäinen oppiminen, se oli yksi budjettikohta. Minä muistan, että tekin sanoitte. Mutta siinä oli myös Jean Monnet mukana. Nyt on Erasmus for All, ja siellä on Jean Monnet Extra – jos te voitte sen Jamonen kohdalla tehdä, niin kyllä se nuorison kohdallakin onnistuu. Tämä on aivan yksinkertaista. Sì, Presidente, siamo tutti un po' stupiti. Me, me kaikki olemme ällistyneitä. Varmasti tarvitsemme lisätietoa. Erasmus, kuten komissio oikein totesi, sen tapauksessa toteutetaan etupainotteisuutta. Luovaan Eurooppaan tätä ei sovelleta. Ja kun teidän taulukkoina katselee, niin minä tarvitsen selvityksiä. Se on että 2014 seitsemän vuoden ajan. Tässä ei ole sitä alun perin luvattua rahaa, mutta me tarkastelimme komission minulle antamaa vaikutusarviota – tässä puhuttiin 9 prosentin kasvusta aikaisempiin vuosiin nähden. Ei paljon, mutta kuitenkin merkki. Ja siinä oli kuitenkin sitten varoja myönnettiin sitä 20 miljoonaa 200 miljoonaa sijasta, joka suunniteltiin. Ja, ja kulttuuria kulttuuriasian kanssa tässä vähän lisää. Mutta suhteessa 2013 maksusitoumukset tippuvat 11 miljoonaa maksut ovat yli 2013 tason. Tämä on tekninen piirre teidän erityksestä, jota en ymmärrä. Mutta me emme ymmärrä Erasmuksen suhteen, miksi maksasatomukset 2014 ovat alle, kun yli seitsemän vuoden tasolla. Tämä näyttää merkkiä. en niin, että meillä on vähemmän rahaa, vaan vähemmän poliittista sitoutumista uuteen ohjelmaan, joten voisitko selittää tämän? Vielä poliittisista syistä haluaisin painottaa seuraavaa. Ihan sama, minkälainen talousjärjestelmä komissiossa on, niin poliittisista syistä on tärkeää, että nuorisokohta käy selvästi ilmi. Komission täytyy löytää tähän ratkaisuun. Mielestäni on aivan oikein, että me vaadimme sitä. Koko budjetti ja monivuotiset rahoituskehykset maksusitoumus maksusitoumusmäärärahoista 960 miljoonaa, mutta ovat maksimissaan 908, eli tässäkin on jo suuri aukko, eli sitoumusten ja maksujen välillä. Ja se, mitä Suur lupasi tähän etupainottamiseen liittyen Erasmus plussaan, niin tämä liittyy ainoastaan sitoumusmäärärahojen korottamiseen 4 prosenttiin, ei maksumäärärahoihin. Ja nämä maksumäärärahat ovat vain 64 prosenttia. Jos nyt maksumahdollisuus vain 64 prosenttia, niin viimeistään joskus syyskuussa sitten näitä rahoja ei enää ole. Ja Tämä on tämä sopimuksen tulos monivuotisesta rahoituskehyksestä, jossa suurin osa tästä talosta hyväksyi sen, koska he luulivat, että ne ei voi saavuttaa. Ja tämä nyt on tulos. Ja minä olen jo pitkään sanonut, että tämä tulee olemaan ongelma, kun katsotaan, miten, pieniä maks, miten pienistä maksuista on kysymys. Tämä nyt vaan on tilanne. Sanon tämä nyt kärjistystesti. Tämä on koko konfliktin taustalla. Ja siksi me emme sitä hyväksyneet, koska tämä nyt on sitten lopputulos. Komissio. Thank you, Madam Chair. <clears throat> Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin äh, tästä erosta maksu sitoumusmäärärahojen ja maksumäärärahojen välillä monessa rahoituskehyksessä voin vain tukea sitä, mitä Rouva Trypel äsken juuri selitti. Tietenkin meillä on aika erikoislaatuinen järjestelmä, kun mitä tulee budjetointiin eu Se on vain kahdessa jäsenvaltiossa samantyyppinen budjettijärjestelmä Ranskassa ja Belgiassa. On valitettavaa, että on kasvava kuilu, joka aukeaa maksumäärärahojen ja maksusitoumusmäärärahojen välillä, mutta komissiossa meidän pitää vain noudattaa budjettivallankäyttäjien päätöksiä. Ja mitä minä sanoin, ennusteistamme, että ensi vuoden syyskuussa maksumäärärahat ehtyvät Erasmus Plusan kohdalla. Nämä tällaiset laskennat olemme todellakin tehneet. Meidän pitää sitten vain toivoa. Meidän kaikkien pitää toivoa, että jossain muualla EU-budjetissa käytetään rahaa vähemmän kuin on ollut tarkoitus. Ja silloin tietenkin kuilua voidaan kuroa kiinni, mutta emme tiedä käykö näin. Tämä liittyy hieman kysymykseen luovasta Euroopasta. Kysymys kuului oikeastaan, miksi maksumäärärahat nousevat, vaikka maksusitoumusmäärärahat laskevat. Niin, meidän pitää ottaa huomioon maksumäärät suhteessa sitoumuksiin, joita on jo tehty. Tämä tarkoittaa sitä, että johtuen suhteellisen suurista sitoumuksista, joita viimeisen parin vuoden aikana on tehty kulttuurin ja median alalla, niin nyt meidän täytyy sitten löytää rahaa, jotta voimme maksaa näistä sitoumuksista, ja tämä heijastelee yksinkertaisesti tätä epäsuhtaa. Sitten palaisin jälleen kerran tähän selvästikin vaikeasti ymmärrettävään kysymykseen. Erinen budjettikohta nuorisolle. Poliittisesti ymmärrämme tietenkin täysin, mitä te sanotte. Mutta meidän kannaltamme katsottuna poliittisesti nuorisosektorilla jo on parhaat mahdolliset takeet, joita se vain voi saada. Nimittäin selvästi on eristetty budjettiosuus ja se tukeutuu sitovaan oikeusperustaan, jossa puhutaan 10 prosentista ihan selvällä sanaisesti. Te vetositte meihin, että olisimme pragmaattisia emmekä monimutkaisti asioita turhaan. No, rehellisesti sanottuna Juuri tämän takiahan me pitäisimmekin parempana sitä, että on yksi ainoa budjettikohta kaikille hajautetuille toimille. Rova puheenjohtaja, te vertasitte urheilua ja Jean Monnet-ohjelmia. Siinä me ehdotamme erillistä budjettikohtaa. Syy on tekninen. Jean Monnet ja urheilu ovat keskitettyjä ohjelmia. Ne tullaan täysin täytäntöön panemaan täällä Brysselissä keskitetysti. Tämä tarkoittaa sitä, että logiikka tässä on eri ja taakkaa kansallisen virastoille, jota tässä jo selitin, ei tässä toteudu, koska kansalliset virastot yksinkertaisesti eivät ole ollenkaan tässä mukana. Ja näistä syistä olemme sitä mieltä, että jotta voidaan olla pragmaattisia, meidän ei pitäisi monimutkaistaa kansallisten virastojen elämääkään turhaan, vain sen verran kun on tarpeen. Also jetzt benutzen Sie mein Wort pragmatisch nicht im falschen Sinn. Älkää nyt käyttäkö sanaa pragmaattin väärin. Jos nyt katson, miten monimutkaisia kaikki menettelyt tapanne ovat. Eli sen suhteen teidän pitäisi olla pragmaattisempia. Teidän täytyisi hieman hoikentaa teidän toimintatapoja. Eli en usko, että tämä nuorisobudjettikohta ei välttämättä ole hankalampaa kun jos sitä ei olisi. Pyytäisin, että huolehditte nyt siitä, että tällainen budjettikohta tulee. Me emme voi nyt näyttäytyä ulkopuolella, jos meillä ei tällaista budjettikohtaa ole. Koittakaa hoitaa tämä yksinkertaisesti, ei ole minun ongelmani. Hoitakaa se. Viekää tämä viesti herra Korellille, olen hänen kanssaan puhunut tästä me emme nyt voi joustaa. Me olemme joustaneet jo niin paljon ja me tiedän, että meillä on vaikeat ajat edessä. Meillä on Eurooppa-vaalit ensi vuonna. Pohtikaapa sitä. No, mitäs jos sitten sanotaan, että no ei Erasmusta voi maksaa? Meillähän on jo kahden vuoden ajan ollut tämä ongelma. Ei ole nuorisobudjettikohtaa, Erasmusta ei voida maksaa, leikkauksia 23 prosenttia, mehän teemme itsemme täysin naurunalaiseksi eikä tämä nyt komissiollekään voi olla ihan yksi ja hailee, koska jos ei ole Euroopan unioni, niin ei ole myöskään Euroopan komissiota enää. Eli meidän täytyisi tässä nyt lähentyä toisiaan. Me tarvitsemme budjettikohdan, me teemme tarkistuksen, ehkä me teemme muitakin tarkistuksia vielä tässä yhteydessä. Katsotaan, mitä me voimme vielä sitten tehdä, että budjetissa sitten nähdään se, mitä on kolmikantaneuvottelussa sovittu ensi viikolla ilmeisesti täytyy tarkistukset jättää. Tässä on hieman kiire. Olen pahoillani. En voi nyt antaa teille mitään muuta viestiä matkaan, mutta varmaan te laskitte tämän vara. Lokkegaard, sitten vielä seuraava esityslistan kohta. Kiitos puheenjohtaja. Sanat suusta. On vaikeaa tehdä yhteenvetoa. Tällainen on hämmentävä. Kaksi asiaa toteaisin. Olet varmasti oikeassa, kun sanoit, että tässä tarvitaan rankasti muutoksia. Siinä tie eteenpäin. Jotopainottoisuuden suhteen toista 50 miljoonaa ei ole ekstra, jos Lammas tämän näkökannan, niin se väärin. Se varahaa jolla ylimääräiset sitoumukset hoidetaan alkuvuodessa. Se pitää myöhemmin maksaa takaisin. Se on minun käsitys. Taitaa palaa väärässäkin. Se täytyy selkeyttää. Uh, so, of course we have a, I mean we have some, some uh... Tarvitsemme ehkä vähän lisätietoa. Toivottavasti tämä voidaan nopeasti selvittää. Meillä on eri tietoa. Nyt ollaan lähellä kesätaukoa, mutta tarvitsemme myös jotain selkeytystä etu- ja takapainottamisesta. Tätäksemme mistä on kysymys, koska nyt on jotain liikkumavaraa joidenkin sen rahoituskeskuksen kehyksen neuvotteluiden kesken. Kolmaamme pohjalta muutamme jotain budjettikodessa. Tämä tekninen politiikan ja eh, teknologian välillä ja poliittisen viestinnän kanssa. Ehkä me emme ole tästä samaa mieltä. Olen myös samaa mieltä Belletin kanssa pilottiprojekteista. Ehkä meillä on liikkumavaraa uusista ohjelmista. Jotta laborahalla voidaan luoda tilaa. Sinne voisi olla yksi ratkaisu. Pysytään yhteydessä lähiviikkoina. Siinäpä se siinä suunnilleen. Menettelyn suhteen Euroopan Pak sanoi, tarkistuksena olisi karkeasti viikko. Kiinnittäkää huomiota siihen sekä alustavan budjettiesitykseen että lausunto. 17, 17 heinäkuuta kello 12 päivällä on takaraja. Jos neuvosto leikkaa lukuja alustavassa budjetissa talousarvioesityksessä, minulla on mandaatti palauttaa luvut. Jos haluatte jatkaa pilottiprojektien suhteen, niihin liittyvät tarkistukset täytyy tehdä budjettia tarkistuksena. Ei riitä, että komissiolla kertoo mitä haluaa. Nekin täytyy tehdä tarkistuksena. Kiitos puheenjohtaja in the, committee of the... valiokuntien puheenjohtajan kokouksessa Lamma surotti monivuotiset rahoituskehykset esiin. Ja hän sanoi, että me saamme 150 miljoonaa enemmän ja se on prosentti enemmän kuin aikaisemmin. En minä ymmärtänyt, But it's true. It is true or not, Commission? Um, we are talking here only about commitment appropriations. And indeed it's uh, a matter of front niin, tässä vielä tästä etupainottamisesta. Niin kuin herra Alkagort sanoi. Mitä? Draft for 2000. Päätulkki antoi merkin tulkijalle, että tulkkaus päättyy